colleagues. Good morning. Kollegat, hyvää huomenta. Aloitetaanpa kokous. Ja hyväksytään esityslista. Esityslista on hyväksytty. Kyllä, kiitos. Sitten menemme kohtaan kaksi, nimittäin puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on muutamia ilmoituksia, mutta esitän ne oikein nopeasti. Ensinnäkin käynnissä olevat trilogit. Vihdoinkin alamme edistyä työssämme ja annan teille tilannekatsauksen. Euroopan tilastoista käytävä trilogi, joka keskeytyi helmikuussa, koska Kreikan puheenjohtajavaltion mandaatti ei antanut tilaa edistymiselle, niin nyt me jatkamme tätä trilogiaa. Olemme olleet yhteydessä Italian puheenjohtajavaltioon ja neuvottelut tulevat jatkomaan ja 18. marraskuuta 9.12. jatketaan näitä kolmikantaneuvotteluja. Uusi esittelijä on herra Hubaye ja ryhmät ovat uudelleen nimittäneet varjoesittelijänsä EPPstä edustaja Karl Peltz, ECRstä herra Otsok, Aldesta edustaja Inetfeld, Guesta edustaja Lopes ja Vihreistä edustaja Lamberts. Sitten toinen trilogi, ELTEF-asetus, Euroopan pitkän aikavälin investointirahastoista, Aloitimme jo neuvottelut, pidimme jo kaksi kolmikantakeskustelua lokakuussa ja 5. marraskuuta. Ja minun on sanottava, että edistystä on tapahtunut näissä neuvotteluissa, joten meillä on seuraava trilogi suunnitella 26. marraskuuta Strasbourgissa järjestöllä mahdollisuus järjestää vielä yksi joulukuussa, mutta meillä on suuria odotuksia äh, Strasbourgin kokoukselta ja olen luottavainen sen suhteen, että voimme saattaa tämän tärkeän säädösasian päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Toivottavasti kaikki äh, avoinna olevat poliittiset kysymykset ratkaistaan vielä. Neuvottelutiimi on seuraava. Esittelee EPPstä on Alan Lamassur. Jeppe Kofo äh, SNDstä, Sayat Kamal, ECRstä Philippe de Becker Aldesta, Rodriguez Rubio Vasquez, Gue NGLstä, Philip Lamberts Vihreistä. Eikä meillä tällä hetkellä ole vielä varjoistele EFDDstä. Sitten vielä trilogi moninkeskisestä eh, maksuista. Tämä neuvosto pääsi eh, yhteisymmärrykseen 6. marraskuuta valottaa neuvottelut Heinäkuussa Ekonin koordinaattorit päättivät jatkaa neuvotteluita huhtikuun täysistunnon kannan mukaisesti, joten trilogi alkaa pian ja ensimmäinen trilogi pidetään marraskuussa 19. päivä iltapäivällä ja sitten 4. joulukuuta aamupäivällä neuvottelutiimissä on esittelijänä herra Pablo Zalba Videgan EPPstä, sitten herra Ludvigson SN SNDstä, Sampo Terho ECRstä, Sofi Inetfeld Aldesta, Matt Kalfi Guesta ja Bas Eichhout Vihreistä ja Marko Valli EFDDstä. Sitten meillä oli trilogi eilen, nimittäin rahanpesun vastainen direktiivi ja rahaston siirtoasetus neljäs ja kymmenes marraskuuta. Meillä oli nämä trilogit ja meillä on 55 artiklan mukainen yhteistyö Libe-valiokunnan kanssa. Mandaatti teknisille työlle on annettu ja me keskustelimme No minulla on tässä lista näistä aiheista, mutta ei minun tarvitse nyt tässä yhteenvetoa tehdä mm, tietosuojasta, ylikansallisesta riskinarvioinnista ja monista muista kysymyksistä on keskusteltu. Ja seuraava trilogi järjestetään tiistaina 25. marraskuuta. Tässäkin edistystä on tapahtunut, joten olemme luottavaisia ja toivomme, että pystymme saattamaan päätökseen myös tämän erittäin tärkeän säädöksen. Sitten voimme mennä esityslistan kolmanteen kohtaan, joka on meidän delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanotoimenpiteiden valvontapakettimme. Kuten tiedätte, tämä on uusi ilmiö esityslistallamme ja se osoittaa, että olemme sitoutuneita äh, antamaan erityistä huomiota ja valvontaa näille delegoiduille säädöksille ja täytäntöönpannotoimenpiteille. Äh, ne ovat merkittäviä. Tällä tavoin pystymme myös täyttämään äh, meidän toimivaltuutemme parlamenttina. Meillä on nyt delegoidut säädökset, jotka liittyvät solvenssi kahteen, joka on jo hyväksytty. Sitten delegoitu säädös, joka liittyy ähm, maksuvalmiusvaatimukseen ja vähimmäisomavaraisuusasteeseen. Sitten meillä on maakohtainen raportointi CRD 4 89 artiklan mukaisesti ja sitten delegoitus säädös ja täytäntöönpanon säädös, jotka koskevat pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä ja kriisinratkaisumekanismia. Nämä, tämä neljäs delegoitussäädös äh, on vähän monimutkaisempi, koska siinä on mukana kaksi elementtiä, Tämä delegoitussäädös on komissiossa jo hyväksytty, mutta me sovimme paketista ja täytäntöönpanosäädös on vielä hyväksyttävä sekä komissiossa lähipäivinä, mutta sen jälkeen on aika, kuten tiedätte, jolloin neuvosto pystyy sitä muuttamaan. Joten me sovimme neuvoston kanssa ja toivottavasti myös komission kanssa menettelystä, jossa me katsomme myös neuvoston neuvotteluja täytäntöönpanosäädöksestä ennen kuin teemme mitään lopullista päätöstä tästä delegoidusta säädöstä jota voimme potentiaalisesti vastustaa. Joten haluaisin me nyt jatkaa tätä pakettikonseptia. Kiitämme neuvostoa heidän halukkuudestaan jakaa ja keskustella meidän kanssamme heidän arvionsa. Seuraava arviovaihe ja odotamme tietenkin sitä, että komissio täysin informoi parlamenttia. Minun on sanottava, että tässä asiassa emme ole täysin tyytyväisiä siihen, että hyvin relevantti osa keskustelua näistä täytäntöönpanosäädöksistä, jotka eivät ole pelkästään muodollisia, vaan koskettivat myös tätä sisältöä. Ne vaikuttivat voimakkaasti maksujen jakoon, maksut, jotka menettävät vähän rahastoon, niitä ei niissä ei toimittu kunnolla, parlamentille ei tiedotettu ajanmukaisesti ja saimme tiedon toisia kanavia pitkin. Toivottavasti näin ei tule käymään tulevaisuudessa, koska odotamme täyttä yhteistyötä komissiolta, että se kertoo parlamentille joka vaiheessa asioista, joissa meillä on toimivaltuuksia, niin kuin esimerkiksi delegoitujen säädöksen kohdalla. Toivottavasti nyt tilanne muuttuu tässä asiassa. Mennään nyt sitten ensimmäiseen asiaan, nimittäin Solvenssi 2. Niin, tästä asiasta. Punkt habe ich eine Bitte. Minulta <clears throat> olisi mm, pyyntö toisen kohdan osalta jatkotoimista. Minä ajattelen, että kävisimme tänään käydä sitä vielä keskustelu ja siitä sitten tietysti keskustellaan, mutta sitten pyytäisin sihteeristöä, että, että se sitten ajoissa katsoisi, on, onko tässä komission käsittelyssä ollut jotain poikkeamia, esimerkiksi sille, jossa ajatellaan tätä riskipainotuksia, onko siitä, siitä tietoa, tai onko tässä äh, kakkostason lainsäädännöstä lähdetty siitä, mikä, missä, mikä, mitkä olivat äh, ykköstason raamin mahdollistamat äh, toimenpiteet. Ajatellaan näitä, näitä, näitä korkeampia, korkeamman tason mittauksia Eh, ymmärtääkseni sitä ei ole toistaiseksi vielä toteutettu ja siksi olisi hyvä, jos oikeudellinen oikeus sitäkin sitten katsottaisiin. We'll arrive at this point. Me palaamme tähän asiaan, kun tulemme tuohon kohtaan esityslistalla. Nyt menemme kuitenkin solvenssiin, koska esitellenkin täytyy lähteä, joten annan heti eh, puheenvuoron esitellä Catherine Stylerille. Kiitos. Minun täytyy puoli kymmeneltä mennä trilogiin, eli minun täytyy lähteä tästä salista, mutta me olemme odottaneet tätä asiaa pitkään. Meillä on delegoitu säädösehdotus. tehtiin 2009. Ensimmäinen kokous pidettiin eh, Strasbourgissa kerätäksemme alkureaktioita. Ja ensireaktio oli, että me haluaisimme hylätä tämän ja Sven varmaan sitten tuo omat eh, mielipiteensä ja syynsä esille. Huomenna me tapaamme komission ja EIOPan ja tämä on hyvin tärkeä asia ja minä ja neuvottelutiimimme odotamme innolla niitä teknisiä keskusteluja, koska meillä on kysymyksiä komissiolle ja EIOPalle. Pahoittelen sitä, että puhun näin lyhyesti, mutta minun täytyy todellakin lähteä tästä toiseen kokoukseen. Pahoittelen tätä, mutta odotan innolla näitä neuvotteluja. Aivan erityiset kiitokset menevät sihteeristölle siitä erittäin hyvästä yhteistyöstä, koska tammikuun 12 on viimeinen mahdollisuus hylätä tämä ja jos kukaan ei vastusta tätä, niin silloin näitä maksuja ryhdytään keräämään ensimmäinen huhtikuuta lähtien ensi vuonna. Thank you. Now the first shadow is Burkhard Balz. Kiitoksia. Ja varjoesitellään Burkhard Balz EPPstä. Sydämelliset kiitokset. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota tämänpäiväisestä keskustelusta. Nythän meillä on luonnokset Solvenssi kahden delegoidusta säädöksistä, vaikka olisimme tietenkin toivoneet, että olisimme saaneet nämä ehdotukset jo ennen lokakuun puolta väliä. Delegoidu säädösten täytyy noudattaa Solvenssi 2 ja Omnipuska-direktiivin vaatimuksia ja me tietenkin kiinnitämme tähän suurta huomiota. Tärkeää tässä on, ja toistan tämän aina uudelleen, suhteellisuusperiaate, eh, jota vahvistettiin direktiivissä ja myös eh, säädöksissä sitä täytyy sääntönä noudattaa. Siksipä pyytäisin komissiota eh, vielä enemmän huomioimaan suhteellisuuden, kun se tekee yhteistyötä EIOPan kanssa teknisistä standardeista, mm, standardeissa myös mm, tätä, tämä huomioida. Sitten pitkän tähtäimen investoinnit infrastruktuureihin. Komissio sitoutui vuonna 2018 tekemään uudelleenarvion, mutta nyt jo vetoaisin komissioon, että se tekisi uudelleenarvioinnin jo aikaisemmin. Jos katsotaan nyt tämä poliittinen ympäristö, joka meillä nyt on, ja kaikki ne vaatimukset, joita päivittäin meille esitetään, niin kyllä tällainen arviointi täytyisi tehdä aikaisemmin. Meidän täytyy myös parantaa tilannetta yksityisille investoinnille Euroopassa. Vakuutusyritykset ovat tässä tärkeä tekijä. Ja lisäksi infrastruktuuriinvestointeja on pystyttävä tekemään riskiin pohjautuen niin, että pitkän tähtäimen investoinnit ovat mahdollisia ja taloutemme etenee. Tärkeää tai myös se, ettei voi olla kyse siitä, että rakennetaan moottoriteitä, jotka jossain harvaan asutuilla alueilla sitten päättyvät kesken kaiken. Sitten keskustelu infrastruktuuriinvestoinnista komission ja EUPan kanssa olisi mielestäni tärkeää. Meidän täytyisi pohtia mahdollisesti omaa pääomaluokkaakin tässä. Ehkäpä jopa voisi meille eh, antaa ehdotuksia tämän suuntaisesti, jotta jotkut edellisellä kaudella tai sitäkin edeltävällä kaudella olivat mukana Solvensi 2-hankkeessa. Me olemme käyneet pitkiä keskusteluja Solvensi 2 aikataulusta. Minä voin vain sanoa, että Solvensi 2 täytyy nyt toteutua ja äh, astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2016. Sydämelliset kiitokset. Kiitos. Ja nyt sitten ESR-ryhmästä Sajat Kamal, eikö? Kuka haluaa puhua ECRn puolesta? Ei. Tämäkin solvensi Ashley Fox, mutta en näe häntäkään täällä. Onko ECRstä ketään? No, mennään sitten Aldeen. Ei Aldeakaan. No Gue. Kyllä, herra Viegas. Sobre este este pacote de solvência. No niin, mitä tähän Solvenssi kakkospakettiin tulee? Tässähän pyritään harmonisoituihin markkinoihin. Minä, minulla on huoli eläkerahastoista. Tässä yhteydessä kiinnittää huomiotani eräs tekninen seikka, joka on aika monimutkainen. Mutta siitä huolimatta huoli on merkittävä, mitä tulee, mitä tulee tällaisiin pääomitettuihin äh, eläkerahastoihin verrattuna sitten julkiseen rahoitukseen nojautuviin rahastoihin ja niiden elinkelpoisuuteen – Tässähän viittaan vakuutusyhteihin, erityisesti Yhdysvalloissahan on hyvin tavanomaista, että ihmiset ovat menettäneet koko elinikäiset säästönsä, kun tällaiset rahastot ovat menneet konkurssiin. Meidän pitäisi tätäkin ongelmaa kyetä ratkaisemaan tai hallitsemaan pikemminkin. Ja sitten aina kun tämä asia tulee e, e, keskusteluun, me aina pitäydymme pelkästään näissä julkisen sektorin eläketurvajärjestelmissä, <clears throat> e, joissa sitten nimenomaan työntekijöiden etu on vahvimmilla. Ja teemme sitten kaikkemme sitten vahvistaaksemme näitä eläkerahastoja. Näin toivoisin. <clears throat> Ajatellaan, että esimerkiksi työntekijät saisivat alennuksia ja näin, näin poispäin. Kiitoksia on the Greens. Kiitoksia Sven Giegold vihreistä. Well, uh, indeed, uh... Todellakin me kävimme pitkän keskustelun solvenssi kakkosesta ja myöskin täytäntöönpanotoimista. No, suurin muutos näiden keskustelujen jälkeen, enkä aio pitkästyttää teitä kaikilla yksityiskohdilla, jotka otettiin edellisessä parlamentissa esille, mutta suurin muutos, jonka olemme nähneet ja joka on myöskin antanut muotoa neuvotteluille viime kuukausina, oli se, miten näihin arvopaperistettuihin tuotteisiin tulisi suhtautua. Olen esittänyt komissiolle tästä kysymyksen ja haluaisin hieman antaa taustaa Esimerkiksi kolmois B arvopaperistetut tuotteet, riskitekijä, se kalibroitiin ja arvioitiin lokakuussa 2011 ja tuolloin tämä tekijä oli 22 prosenttia. Sitten pyydettiin tarkastelemaan sitä, oliko tämä kalibrointi oikeanlainen ja sitten meille sanottiin, että jos otetaan korkealaatuisia arvopaperistettuja tuotteita, niin kalibrointi voitaisiin laskea 3B-tapauksissa 17 prosenttiin. Ja sitten komissiossa käytiin kiivaita keskusteluja DG Marktissa ja ECFINissä, ja sitten se laskettiin 8,5 prosenttiin maaliskuussa 2014. Sitten tuli vielä enemmän paineita ja heinäkuussa se laskettiin 5 prosenttiin ja nyt meille ehdotetaan 3 prosenttia. Mitä tämä tarkoittaa? Ja sama tapahtui myös kolmois A, kaksois A ja A-tuotteiden kohdalla. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden riski pitoisuutta ei enää johda empiirinen kokemus markkinoilta, vaan poliittiset tavoitteet. Me tiedämme, että näin on jo pankkilainsäädännössä ja vakuutuslainsäädännössä silloin, kun puhutaan valtioiden joukkovelkakirjoista valtion joko velkakirkkojen kohdalla valtio sanoo taloudellisille toimijoille, että riski, joka itse asiassa on olemassa, sitä ei näissä säännösasioissa ole. Ja nyt me luomme toisen luokan arvopaperistetut tuotteet, jossa valtio sanoo, että tämä riski on itse asiassa paljon alhaisempi kuin mitä markkinat luulevat. Eli valtio luulee, että se tietää viisi kertaa paremmin mitä riski itse asiassa on. Ja minun mielestäni tämä asia ei kuulu valtiolle. Valtion rooli sääntelyssä on vakuutusten kohdalla varmistaa se, että pääoma on riittävästi, jotta sitoumuksiin voidaan vastata. Ja tästä syystä on välttämätöntä, että riskinarviointi se ei noudata tällaista vakuutusmatemaattista stimuluksen logiikkaa ja meidän tässä yritetään pönkittää taloutta. Tietenkin olen Volkan Baltsin kanssa samaa mieltä siitä, että vakuudet ovat tärkeitä, jotta saadaan investointeja, mutta tämä ei kuitenkaan anna oikeutusta sille, että ryhdytään näperöimään poliittisesti riskipainotuksia. Ja tähän komissio on nyt syyllistynyt ilman empiiristä todistusaineistoa. Ja haluaisin tietää, millä todistuksella te todistatte meille, että näin dramaattinen pudotus pääomassa, jota vakuutusten täytyy pitää hallussaan, niin miksi näitä on laskettu näin voimakkaasti, vaikka EUPan Eurostatin perustuvan tutkimuksen perusteella näin ei tulisi tehdä. Ja tämä on syy siihen, miksi me olemme pyytäneet tästä äänestystä, jotta pidettäisiin kiinni määräajoista. Me olemme keskustelleet esittelijän kanssa, me tapaamme huomenna, me olemme pyytäneet kokousta jo pitkän aikaa. Me keskustelemme komission kanssa, EUPakin tulee paikalle, mutta voin vain varoittaa, jos talous, taloudellisia ongelmia syntyy, jos me teemme saman virheen kuin Yhdysvallat teki, eli suljemme silmämme riskiltä esimerkiksi asuntolainatuotteissa emmekä pidä huolta siitä, että, että taloudellisilla toimijoilla on riittävästi vakuuksia. Talouskasvu on tietenkin tärkeää ja kestävä kasvu on tärkeää, mutta ei ole oikein, että näitä riskipainotuksia muutetaan uudelleen. Me emme tarvitse toista pääomaluokkaa, jossa valtio tietäisi paremmin, mikä riski on, ja pyytäisin kollegoja suhtautumaan tähän kriittisesti arvopaperistettujen tuotteiden kohdalla ja me tulemme käymään äh, saman keskustelun, kuin me keskustelemme thorough... LCR-tuotteista. Eli äh, odotan nyt komissiolta vastausta siihen, miksi nämä riskipainotukset ovat komission mielestä ilman empiiristä todistusaineistoa oikeanlaisia. Kiitoksia. Äh, haluaako joku vielä puheenvuoron? Elisa Ferreira. Um. Kiitos kovasti. Minä en välttämättä halua tästä sisällöstä niinkään puhua, vaan haluaisin kiinnittää valiokunnan huomiota omiin tarpeisiimme. Eli että e, meidän pitäisi pyytää selkeämpiä e, tutkimuksia, selvityksiä siitä, miten saataisiin uusi e, pääomaluokitus sitten pitkä, pitkän aikavälin investoinneille. Tässä on, tähän hän kytkeytyvät nämä pitkän aikavälin kompromissit. Sen vuoksi äh, tarvitsemme turvallisen äh, pääomaluokan, jossa on, äh, joka on riittävän likviidi. Ja näin voimme sitten sen perusteella ehdottaa tiettyjä kalib- kalibrointeja ja äh, erilaisia finanssipoliittisia vaatimuksia Solvensi kaksi direktiivin nojalla, niin että sitten tätä kautta voisimme varmistaa riittävät pitkäaikan välin kestävät investoinnit ja niiden tason Euroopassa. Tällaisen viestin haluaisin välittää eteenpäin. Ja haluaisin, että onko, onko puolueiden kesken riittävä yhteisymmärrys tästä kenties. EPP, if I correct. Ja äh, myös EPP halusi sanoa vähän samankaltaisen asian puheenvuorossaan niin, että meillä siis on jo enemmistö tänään ehdotuksen taakse. Onko muita kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron? Hyvä. Sitten voin antaa puheenvuoron komissiolle missä komissio on siellä? Herra Klaus Widner, onko, tuliko oikein? Teillä on puheenvuoro. Kiitos. Muutama yleinen kommentti ja sitten ö, otan vastaan lyhyesti joihinkin kysymyksiin. Solvensi 2, te kaikki sen tiedätte, on ollut olemassa jo pitkään ja ja ensimmäistä kertaa tämä on yksi yhtenäinen kirja, joka meillä on, sääntökirja, joka meillä on, mm, ja tämä on yksi edistyneimmistä järjestelmistä, joka meillä on maailmassa. Kolmannetkin maat ovat sen tunnustaneet ja kolmannet maat ovat ryhtyneet nyt muutaman järjestelmänsä lähentyäkseen solvensi kahta. Tämä on paras kehu, jonka voimme saada maailmalta. Tämä on nyt lähtökohta. Nyt meillä on viimeinen vaihe, jotka ovat nämä delegoidut säädökset. Ja tietenkin on tärkeää, olemme kaikki siitä samaa mieltä, että delegoitujen säädösten täytyy olla tason yksi kanssa linjassa. Olemme yrittäneet olla mahdollisimman avoimia Meillä oli paljon kokouksia vuoden 2009 jälkeen jäsenvaltioiden asiantuntijoita, sihteeristö on ollut mukana. Meillä on epämuodollisia kontakteja useiden jäsenten kanssa, olemme saaneet virallisia kirjeitä. Kaikki nämä asiat on otettu huomioon. Me olimme niin avoimia kuin vain mahdollista. Päivän päätteeksi teksti on paras joka komissiossa tässä vaiheessa pystyimme laatimaan. Sitten nämä kaksi pääkysymystä. Pitkän aikavälin investoinnit ovat suuri tavoite, mutta ajatuksena ei ole tehdä näitä investointeja niin, että ne vaarantavat akutuksen ottajan Eh, siksi kuuntelimme kaikkia kommentteja, jotka tulivat eh, alalta, emmekä ottaneet mukaan infrastruktuuria, koska me olemme tyytyväisiä tietoihin, joita meillä oli. Eh, infrastruktuurin määritelmää ei tässä vaiheessa pystytty käyttämään uuden pääomaluokan laatimiseen. Olemme tietenkin avoimia Euroopan kanssa luomaan tällaisen luokan heti, kun se on mahdollista, ja sitten muuttaa delegoituja säädöksiä. Mutta tässä vaiheessa Solvensi 2 astuu voimaan 2016. Se on tärkeää kansainvälisesti ja se on myös tärkeää kaikille yrityksille, koska ne ovat nyt valmistautumassa ja nyt niillä vihdoin on päivämäärä ja olisi todellakin rahan hukkaa, jos tätä päivämäärää muutettaisiin jälleen. Joten vetoan, että mm, uudistetaan tätä ja uudelleen tarkastellaan tätä ja muokataan sitä niin paljon kuin mahdollista, mutta pidetään kiinni tästä voimaanastumispäivämäärästä arvopaperistamisesta. Kyllä, pyysimme ei jopa tarkastelemaan tätä arvopaperistamiskysymystä. Ja tämä on suuri askel eteenpäin, että ensimmäistä kertaa eurooppalaisessa lainsäädännössä meillä saattaisi olla määritelmä laadukkaasta arvopaperistamisesta yhdessä näiden asioiden kanssa, joista keskustelemme kohta. Tähän asti arvopaperistaminen oli vain arvopaperistamista, kun oli kyse subprime-lainoista. Silloin ei tiedetty, mitä taustalla oli, ei ollut mitään avoimuutta. Henkilö, laitos, joka teki arvopaperistamista, ei ottanut minkäänlaista riskiä ja siksi meillä on tämä kriisi. Siksi on niin tärkeää, että tässä tekstissä meillä on nyt selkeät kriteerit korkeasta laadusta, jotka osoittavat, että itse asiassa täytyy olla täyttä avoimuutta, että tämä äh, pitää olla homogeeni. Äh, nämä ovat kaikki kriteerejä, jotka meidän mielestämme osoittavat, että meillä ei sitten ole sitä äh, kriisivuosien ongelmaa ja samanaikaisesti meidän täytyy yrittää No, tietenkin tämä on makrotaloudellinen konsepti, mutta myöskin linjassa keskuspankin politiikan kanssa, että meillä on jonkinlainen potentiaali, joka on turvallista ja jota voidaan hyödyntää ilman, että vaarannetaan näiden vakuutusten ottajien suoja. Ja sitten verrattuna kriisivuosiin te olette muuttaneet lainsäädäntöä, että meillä on riskin varaus e- ei ole niin kuin kriisivuosina, että ei oteta huomioon riskiä. Jokinlainen riski on, kun arvopaperistetaan. Samanaikaisesti valvotaan luottoluokituslaitoksia. Eli kaikki nämä asiat yhteen otettuna antaa meille mahdollisuuden saada aikaan sellainen kalibrointi kuin ehdotimme Nämä tiedot, joita ei opalla oli, olivat kriisivuosien tietoja ja tietenkin kriisi eh, eh, oli ongelmansa ja ymmärrän tästä näkökulmasta sen, eh, mutta toisaalta meidän täytyy ottaa huomioon nämä säädöspuitteiden muutokset, joita olemme tehneet ja yksi pääsyistä tälle kalibroinnille on tämä niin kutsuttu look-through koska taloudellinen argumentti on se, että jos on äh, laina ja sitten nämä lainat niputtaa ja äh, ottaa vain nämä äh, turvallisimmat osat, niin nekin ovat, niissäkin on enemmän riskejä kuin jos ottaa yhden taustalla olevan lainan. Ja talou- suhteellisena riskinä. Tämä on ihan vakaa argumentti. Olemme sen testanneet ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Kiitoksia. Yes, quickly please. Very... Niin, nopeasti. Sorry, but I'm... The... Tänneet kysymykseeni. Ö, eli mikä tämä on tämä määritelmä tälle ö, laadukkaalle arvo, arvopaperistamiselle? Näillähän on tällainen taloudellinen kasvusuunnitelma näilläkin yrityksillä. Mikä on tämä perusta, tämä kalibrointi, se lähdetään nyt viitosesta liikkeelle, tämä riskitason kalibrointi. Millä tavalla on sellainen tieto sitten hankittavissa, joka osoittaisi tämän kestävyyden? Enkä vieläkään ymmärrä, miten nämä luvut keksitte toisin kuin nämä Euroopan empiiriseen tutkimukseen perustuvat luvut ovat jo pitkältä ajalta. Komissio vastaa. Some elements I've already mentioned. Um, olen jo maininnut joitakin osioita. Ei jopa otti tiedot kriisivuorilta vuosilta, mutta ongelmana on se, että jos tätä verrataan muihin instrumentteihin, esimerkiksi katettuihin bondeihin, niin silloin huomataan, että kriisivuosina, kriisivuosien tiedot ovat erilaisia. Eli tämä tieto on riittämätöntä kokonaiskuvan muodostamiseen. Tämä oli ensimmäinen askel. Toiseksi ei jopa käytti tätä tietoa, tätä kriisitietoa tuolloin, mutta tuolloin meillä ei ollut tällä hetkellä olevaa asetusta riskin säilyttämisestä ja virastoista, joita ESMA valvoo. Eli nämä kaikki ovat osioita sääntelykehyksessä, jotka tulisi ottaa huomioon. Ei jopa otti vain tiedot, mutta ei tarkastellut tätä laajempaa kuviota. Ja kuten jo sanoin, kaikista tärkein argumentti on, joka vakuutti meidät, oli tämä look through, koska miten voi jollekin selittää, että jos diversifioidaan riskit ja sitten otetaan kaikista turvallisimmat osiot, ne jotka eivät juuri koskaan mene konkurssiin, niin silloin tämä on se logiikka, jota look-throughssa käytetään kun tarkastellaan näitä taustalla olevia lainoja. Että vieläkään vastaa kysymykseen, mistä tämä tieto on peräisin. Tietoa te kartallette, mutta jos ajatellaan ajatellaan tätä aikataulua, eh, kriisivuosia, silloinhan saa aina mukavammat, kivamman näköiset tiedot. Mutta mikä on eh, oikea kunnon perusteluna tälle kolmelle prosentille? Mistä se lähtee? Take it from the other angle. No tarkastellaan tätä toisesta kulmasta. Meillä on lainoille kalibrointi 3 prosenttia. Ainoa kysymys, johon täytyy vastata, jos nämä samat lainat arvopapiristetaan, niin otetaan nämä luotettavimmat osiot ja jos sitten sanotaan, että arvopaperistämisen takia kalibroinnin täytyisi automaattisesti olla korkeampi, taloudellisesti siinä ei ole järkeä. Jos olette äh, tripla B, jossa luottolaitoksena, ja sitten kalibroitte sen 20 prosenttiin, ja niin sitten tätä riskiasettelua vasten sitten käytte tämän luokituslaitoksen lukuja vastaan. Okei, mutta hyvä, point, pointti meni läpi. Yeah, no, just to say that, um, Komissio sanoi jotain. Siis me emme leiki luottoluokituslaitoksia, me tarkastelemme taustalla olevia tekijöitä. Ja jos tässä tilanteessa otetaan huomioon kolme prosenttia, niin silloin se täytyy myöskin arvopaperistamisen, arvopaperistamisen luotettavimmissa luokissa ottaa sama käyttöön. Äh. Kummatkin näkemykset tulivat nyt selväksi, joten voimme varmaan päättää tämän keskustelun. Ja muistutan siitä, että jos saamme ehdotuksen vihreältä, niin meidän täytyy aloittaa sisäinen vastalause menettelymme, joka voisi toteutua sitten joulukuun täysistunnossa, jos sille saadaan enemmistö. Tältä hetkellä, tällä hetkellä ei siltä näytä, kun olen nyt tämän keskustelun kuullut, mutta meillä on menettely, jota seuraamme ja niin teemme. Haluaisin myös sanoa komissiolle, että Kyllä otamme huomioon sen, mitä sanoitte ja mitä kaksi tärkeää poliittista ryhmää sanoi liittyen siihen, että tarvitaan lisätutkimusta pitkän aikavälin infrastruktuureista ja omaisuuseräluokista. Voisimmeko pyytää siis ei jopa tutkimaan tätä? Ymmärsinkö oikein? Voitteko sanoa? Ne tarjoutuivat jo tämän työn käynnistämään ja me olemme ihan samassa kelkassa. Now we can... Kiitoksia oikein paljon. Sitten voimme mennä toiseen kohtaan, nimittäin maksuvalmiusvaatimus ja vähimmäisomavaraisuusaste. Tämä on jo hyväksytty. Delegoitussäädös 10. lokakuuta ja haluaisin antaa heti puheenvuoron esittelijälle herra Otmar Karas. Puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Lähden tästä maksuvalmiusvaatimuksesta liikkeelle. Minusta tässä ei ole mitään sisällöllisiä kommentteja, mutta kysymyksiä, mutta kommentti 2015 on tällainen mm, kaavio, joka on keskuspankin vahvistettu. Ja en oikein ymmärrä, minkä tällaisen kaavion mukaan sitten tämä ensimmäisen neljänneksen raportointi tapa, tapahtuisi, koska se on hyvin tällainen resurssiintensiivinen neljännes kuitenkin komissio on varmaankin EIOPan kanssa sitten selvitellyt, milloin nämä uudet laskennalliset kaavojen pohjat valmistuvat ja milloin tapahtuu sitten tämä ensimmäinen raportointi 2015 vuodelta, vai on, ovatko sinne sitten nämä omat laskentaperusteet vielä sallittuja siinä vaiheessa. Mitä sitten tulee tähän vähimmäisomavaraisuusasteeseen, varmaankin äh, näillä laitoksilla on sitten varmuus siitä, miten he tämän oman varaisuusasteen sitten varmistavat. Siitä nyt ei enää liian epäilystä, mutta, mutta jos ajatellaan tässä tätä tekstiä, siinä on äh, törmätty seikkoihin, jotka kaipaavat selvitystä komissiolta. Ensinnäkin äh, tässä on E, e, e, erilaisia määritelmiä tämän ykköstason delegoidusten säädösten osalta. Mitä sitten tulee yksityisiin laitoksiin, on, jos ajatellaan näitä pohjatekstejä, jossa luonnolliset henkilöt ja sitten kakkostason henkilöiden tasolla. Kysy on se, että onko tässä nämä henkilöt poistettu tietoisesti vai, vai huolimattomuutta. 418 artiklan kakkososassa puhutaan tällaisen laskelman oikeellisuusta, oikeellisuuden varmistamisesta sitten ulko, ulkoisen toimijan toimista. Ja tässä delegoidussa säädöksessä ei tällaista ulkopuolista oikeellisuuden varmistajaa enää mainita. Mihin, mihin tekstiin sitten tämä pankki noja, nojautuu? Onko tässä nyt löydetty joku por, porsaan, porsaan reikä? E, tietysti pyrkivät sitten tätä valvontaa vähentämään, mutta me emme parlamenttina sitä voi suvaita. Jos e, mitä komissio sitten ajat, ajattelee näiden tekstien ristiriitaisuuksien oikaisemiseksi, onko sieltä jotain oikaisua tulossa ja mikä oikeudellinen teksti on sitten käytettävissä tekstillä, kun he päättävät tästä ykkös- tai kakkostason omavaraisuus- ja vähimmäisvaraisuusasteesta. Me haluaisimme tietysti tällaisen mahdollisen takaoven tai por- porsaanreijän sulkea. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle varjoesittelijälle SND-ryhmästä edustaja Udo Bulman. No, minä hyvin nopeasti vain, vain onnitella Otmaria tästä kunnon työstä ja hyvästä arviosta, jonka hän on tehnyt tästä päättää jo täytäntöönpanosta lainsäädännöstä ja odotan kovasti sitä, mitä komissio haluaa vastauksena sanoa. Kiitoksia. ECR. En näe täällä kamalia. Onko ECRstä joku toinen jäsen, joka haluaa puhua kamalin puolesta? Ei. Michael Teurer. Alden puolesta. Haluatko puheenvuoron? Olemme tässä kohdassa maksuvalmiusvaatimus, vähimmäisomavaraisuusaste. Eikö? Hyvä on. Gue, Viegas vielä. Haluatteko puheenvuoron? Portanto, nós, eh, eu fico sempre eh, um pouco perplexo porque eu venho de... Kyllä. Minä olen aina valmis sotaan, olen akateemisesta maailmasta ja olen vähän hä- hämmentynyt näitä asioita niin Nämä, tässä, tämä maksuvalmiudet ja omavaraisuudet yleensä sitten perustuvat aivan, aivan, aivan muihin oppeihin kuin mihin minä olen tottunut. Tämä ovat hyvin monimutkaisesti määriteltävissä. Silti yritämme arvioida näitä riskejä, jotka sitten maksuvalmiuteen ja omavaraisuuteen liittyvät. Ja nehän ovat hyvin, hyvin monimutkaisia kaiken kaikkiaan, ei niitä oikein asiallisesti pysty edes arvioimaan. Ja, ja näin sitten väistämättä päädymme vähän sattumanvaraisiin ö, ö, arvioihin, kun tätä maksuvalmiutta punnitaan ja kun ajatellaan pääomia sitten tietyissä rahapoliittisten virtausten tuoksinassa, tietenkin aina voimme näitä kritisoida, mutta kuitenkin kokonaisuus on kuitenkin monimutkaisempaa kuin tästä, tästä voidaan periaatteessa päätellä. Me voimme aina ajatella, mitä aiemmin on tapahtunut ja tehdä siitä johtopäätöksiä. Nämä säännöt eivät nykyään enää välttämättä kuvasta todellisuutta. Ja loppujen lopuksi sitten jo, johtavat markkinoiden toimimaan sitten vaaditulla tavalla. Ainahan ne kiertotien lö, löytävät. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä maksuvalmiutta, niin sen vaatimustasoa voidaan aina arvostella. toi, toimia ottavat aika lyhytnäköisesti näitä asioita seuranneet, kun he pyrkivät vain lyhyen aikavälin tilannetta arvioimaan ja analysoimaan. Sitten tässä on toisaalta vielä tämä veroparatiisi ulottuvuus mikä saa, saa meidät kyllä epäilemään koko tämä tällaisen lainsäädännön toimivuutta. Kiitoksia. Vihreät. Sven, haluatko puheenvuoron? No, eh, kiitoksia minunkin osaltani Otmarin eh, tarkasta työstä. Yksi avainkysymys minulla on, mitä pidetään direktiivin, eh, tai siis asetuksen mukaan, siteraan artikla 416 kohta 2, ainoastaan sellaiset tuotteet pitäisi nähdä erittäin maksu val, valmiut, erittäin likvideinä, jos ne ovat EBAN korkeimman luokan mukaisia. Eli pankkiviranomaisen piti määritellä, mitkä tuotteet olivat sellaisia, eivätkä he kertomuksessaan, joka piti julkaista 2013 lopussa, suosittanut, että katetut joukkovelkakirjat tai kuluttaja lainat olisivat tässä mukana. Kuitenkaan komissio ei toiminut niin kuin ähm, pankkiviranomaisen suosituksessa sanottiin, vaan ajatteli jälleen, että se tietää paremmin. Joten minä nyt haluaisin tietää, rikotaanko tässä asetusta. Toiseksi haluaisin tietää, miksi komissio ei seurannut pankkiviranomaisen suositusta, kuten laissa määrättiin. Ja kolmanneksi haluaisin tietää, onko tämä Baselin mukaista, koska Basel 3 selkeästi suositti, että tämä rajoitettaisiin käteisvaroihin, valtion velkoihin ja erääseen kolmanteen luokkaan. Tässä ei mainita katettuja joukkovelkakirjoja tai EBS, joten tiedättekö asiat paremmin kuin Basel ja Euroopan pankkiviranomainen? Haluaisin teiltä vastauksen. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. En näe EFDDtä täällä nähtävästi. Hyvä. No sitten, onko muita puhujia? Ei ole. No sitten voin antaa komissiolle herran Nian Bohanille puheenvuoron. Good morning and thank you for the opportunity to... Kiitos Kiitoksia että mahdollista vastata kysymyksiin. E, enkä, ehkä voisin aloittaa koko tämän delegoidun säädöksen perustelusta oikea, olemassaolon oikeutuksen liikkeelle. E, e, kriisihän osoitti kirkkaasti pahoja puutteita ja aukkoja meidän järjestelmässämme meillä ei ollut mahdollisuus esimerkiksi äh, tarkkailla äh, maksuvalmiutta ollenkaan ähm, äh, rahoituslaitosten osalta. Tämä on nyt sitten tarjonnut meille tällaisen mahdollisuuden varmistaa ja analysoida sitä. Ja tämä onkin varsin mutkikas sektori, kuten täällä jo annettiin ymmärtää. Me olemme tässä edenneet varovasti ja pyrkineet ammentaa, ammentaa sitten kokemuksista tämän ensimmäisen toimenpiteen täytäntöönpanossa. Meillä on, me olemme lähteneet siitä liikkeelle, että tässä on selkeä aukko järjestelmässä ollut, ja olemme siihen tulleet tulokseen, siihen tulokseen, että maksuvalmiusvaatimuksella on oma sijansa pankki, pankkilainsäädännönsä. Basel sen jo oikeuttaa, ja sitten vaan pankkiviranomaisen suosituksien perusteella meillä on vankka pohja sitten edetä. Ja tämä delegoitussäädös on ottanut tämän kansainvälisen suosituksen ja pankkiviranomaisen suosituksen huomioon ja vie sen vielä askelta, askeleen pidemmälle Euroopan finanssimarkkinoiden vakauden varmistamiseksi. Herra Kiikol sitten vielä tivasi, eh, miksi tämä delegoitussäädös eh, komission eh, laatimana poikkeaa niinkin paljon Baselin sopimuksesta kuin se poikkeaa ja sitten EBAN suorituksestakin, jossa kehotettiin pitäytymään Baselin tekstissä. No, me pidimme tätä vain lähtökohtana. Pankkiviranomaisen analysointi, analyysi tarjosi meille välineet, jos, jossa, jonka, jota komission väki sitten käytti hyväkseen. Pankkiviranomaisen tekninen analyysi totesi, että, että tällaiset katetut joukkovelkakirjat ovat, olivatkin hyvin likvidejä suorastaan, ja niissä oli sisään, sisään rakennettu paljon enemmän maksuvalmiutta kuin eräisiin muihin. Ja tämä jotenkin meistä oikeutti sitten empiirisen analyysin tuloksena suositella, että nämä ansaitsisivat nämä joukkovelkakirjat sitten paremmat arviot. Toisaalta sitten arvopaperistaminen oli yksi ulottuvuus, ja kun me ajattelimme Baselin sopimusta ja sitten sitä suositusta, jolla sitten näitä arvopapereita sitten kohdeltiin. Esimerkiksi jotkut muut, vaikkapa auto, autolainat, näyttivät sitten sopivan aika paljon paremmin tähän arvopaperistamiseen. Jot, jonkinlainen eri, erilaista mm, kohtelua sitten delegoidun säädösten kautta otettiin käyttöön. Ja sitä kautta haluttiin ehkä myöskin lisätä hiukan näiden omaisuuserien kysyntää ja mentiin varmaan hiukan, hiukan äh, pidemmälle kuin äh, Baselin aika äh, pidättyväinen säädössuositus edellytti. Tässä on kyseenalaistettu tätä suosituimuskohtailua sitten katettujen arvo, joukkovelkakirjojen esimerkiksi ja näiden osalta. Me, kun ajatellen, ajattelemme näiden eri arvopaperiryhmien kohtelua, se on kyllä tässä delegoidussa säädöksessä selkeästi selvitetty. Baselhan aikoinaan suunniteltiin ja kalibroitiin pienen kansainvälisesti aktiivisten pankkien toimintaa sääntelemään. Ja tässä yhteydessä sitten haluttiin ottaa huomioon sellaisten, sellaisten markkinoiden maksuvalmius, jotka Basel sääteli. Ja se oli aika kapea sektori nykyisin arvioituna. Ja näinpä me komissiossa sitten ajattelimme, että, että jos me sitten tämän pakkopaidan näille maksuvalmiusmääräyksille vyöttäisimme, olisi liian rajoittavaa eikä, eikä siitä sitten äh, ollenkaan huomioitaisi näitä katettuja arvopapereja markkinoita, jotka näyttäisivät toimivan oikeinkin hyvin Euroopassa. Että, tässähän on nyt muistettava, että 8000 pankkia joutuu sitten näihin, näihin säädöksiin taipumaan ja niiden mukaan toimimaan. Sekin on hyvä muistaa, jos ajatellaan, että, että meidän sopeuttamis, sopitta, sopeuttamistoimemme olivat sikäli sitten oikeutettuja, kun ajatellaan unionin alueen erityispiirteitä. Esittelijällä haluaisin vielä vakuuttaa, että, että tämä delegoitussäädös ei <laughs> millään muotoa tietenkään mene sen, sen pidemmälle kuin alkuperäisessä direktiivissä on annettu. Esimerkiksi komissiolle toimivaltaa, vaikkapa pääomavaatimusasetuksen vaatimuksia. Ne ovat edelleen voimassa. Tässä pyritään hiukan antamaan muotoa ja sisältöä tälle maksuvalmiusvaatimukselle, ja sitä on päivitetty siinä sen, senkin valossa, mitä, mitä kansanvalveiselläkin tasolla on tehty ja mitä pankkiviranomainenkin suositteli tällainen delegoitussäädös on tavallaan tällainen suodatettu tulos näistä maksuvalmiusvaatimuksista ja vähimmäisomavaruusasteesta, ei, mutta ei siinä pyritä, pyritä millään tavalla tallamaan muiden maksuvalmiusvaatimusten päälle. Sitten, sitten vielä näistä, näistä maksuvalmiusvaatimuksista laskentakaavioista pankkiviranomaisen kanssa aika läheisesti yhteistyötä teemme, jotta saisimme nämä, nämä pohjat so, sovituiksi ja nämä ilmoitusvaatimukset niin kuin asetus määrää. Ja se on sitten tietysti päivitetty, päivitetty ja sitä on tulkittu tämän delegoidun säädöksen perusteella, kuten juuri kerrottiin nämä raportointipohjat toivon mukaan ovat valmiina ensi vuoden huhtikuuhun mennessä. Ja me ajattelimme, että vähintään nyt puoli vuotta tarvitaan näiden, näiden raportointipohjien käytön opastamiseen ja sen valmimiseen, että laitokset ne sitten ottavat tosissaan. Näin. Ja me määräajaksi esitämme lokakuuta 2015 sitten näiden vaatimusten raportoimiseksi niin, että kaikille tarjoutui sitten tasapuolinen tilaisuus valmistautua. PK, PK-sektorit ja muut kenties sitten voin, voin selittää tuonempana erikseen, jos vielä tarvetta on. Thank you. I think now I can give the floor back. Kyllä, kiitos. Nyt voin varmaan antaa esittelijälle puheenvuoron. Ei lisäkommentteja, hyvä. Kuten tiedätte, parlamentti ja neuvosto voivat esittää vastalauseen kolmen kuukauden sisällä, eli 12 äh, tammikuuta 2015, koska 10. päivän lauantai, mutta äh, kommenttiaika, sisäinen aika äh, on huomiseen asti ja tähän mennessä sihteeristö ei ole saanut mitään kommentteja vastalausta varten joten voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalle. Haluaisin vielä kommentoida yhtä asiaa, jonka komissio sanoi, asia, jota me parlamenttina pidämme tärkeänä, on se, että Basel ei ole mikään lainsäädäntöelin, joten meidän demokraattinen roolimme on arvioida ja panna oikein täytäntöön nämä suositukset demokraattisen mandaatin pohjalta. Kohta kolme on maakohtainen raportointi. Tämä ei ole delegoitu säädös, vaan kertomus, jonka komissio hyväksyi 30. lokakuuta maakohtaisen raportointivaatimusten taloudellisista vaikutuksista – Tämä löytyi CRD 4 parlamentin mm, pyynnöstä, siis vakavaraisuusdirektiivistä, ja tässä äh, piti varmistaa, komission tehtävä oli varmistaa, olisiko tällä maakohtaisella raportoinnilla kielteisiä vaikutuksia tässä tapauksessa äh, meidän täytyisi aloittaa lainsäädännön muutosprosessi, mutta näyttää siltä, että näin ei todellakaan ole. Näin ei siis ole, mutta arvioidaanpa tätä komission kertomusta ja annetaan sitä varten äh, puheenvuoro ensin komissiolle, jotta komissio voi esitellä tuloksensa. Edustaja äh, Herra Tutsi. Thank you. Unfortunately, my head of unit... Valitettavasti Leron Hoyer, yksikön päällikkö, on myöhässä. Hän on toisessa valiokunnassa, eli minä puhun hänen nimissään, kunnes hän tulee paikalle. Teen lyhyen yhteenvedon komission löydöksistä maakohtaisten raportointivaatimusten suhteen. Tämä perustuu vakavaraisuusdirektiivin artiklaan 89. Siinähän pyydetään instituutioita raportoimaan eri asioista maakohtaisesti. Valitettavasti kalvot eivät näköjään toimi. I will, I will continue. No, jatkan eteenpäin. Artikla 89 vaatii esimerkiksi voittojen verot tuloksesta ja saadut valtion tuet maakohtaisesti. Raportti perustuu vakavaraisuusdirektiivin artiklaan 89a. Siinä vaaditaan komissiolta yleistä arviota mahdollisista taloudellisista vaikutuksista joita raportointivelvoituksella olisi, ja meidän oli raportoitava tästä 31. joulukuuta mennessä tänä vuonna. Ja me olemme nyt jo hieman etuajassa, jotta tämä saatiin hyväksyttyä aikaisemmassa komissiossa. Arvion tarkoituksena todellakin on ollut arvioida, onko huomattavia negatiivisia vaikutuksia. Jos tällaisia vaikutuksia olisi todettu, niin sitten olisi tullut harkita raportointivelvoitteiden lykkäämistä tai muuttamista. Ja kuten hyvin ymmärrätte, tämä artikla ei ole täytäntöön pantu täysin. Tässä oli kysymys eteenpäin katsomisesta. Me analysoimme sidosryhmien näkökannat, ne kerättiin kyselyn ja julkisen kuulemisen ja tällaisen julkisen outreach-tapahtuman kautta. Me suoritimme myöskin ekonometrisen analyysin. Tarkoituksena oli tarkastella paremman ilmoitusvelvollisuuden vaikutuksia ja myöskin kirjanpidon laatua ja tulojen hallinnointia. Ja nämä tehtiin 14 systeemisesti merkittävän rahoituslaitoksen kohdalla luottamuksellisuuteen perustuen. Tulokset olivat seuraavanlaisia. Ei mitään huomattavia negatiivisia taloudellisia vaikutuksia, jonkin verran positiivisia vaikutuksia, mutta kuten sanoin, tässä todellakin tähdätään eteenpäin, eli emme vielä voi lopullisia johtopäätöksiä tehdä, mutta me odotimme läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden suhteen jonkinlaisia positiivisia tuloksia. Ja kun me tarkastelemme sidosryhmiltä saamaamme palautetta, me odotimme, että investoijat voisivat tehdä paremmin tietoon perustuvia investointipäätöksiä ja voisivat myöskin pitää pankkeja tilivelvollisena ja odotettiin myöskin, että tämä johtaisi parempaan riskinhallintaan instituutioissa ja tätenkin, täten äh, vähentäisi skandaalien äh, mahdollisuutta tällä sektorilla. Odotettiin myöskin, että tämä vetäisi puolensa asiakkaita ja investointeja ja että läpinäkyvyys äh, lisääntyisi. Sitten ekonometrinen analyysi, jonka teimme, odotettiin, että parempi ilmoituslaatu, siitä tulisi positiivisia tuloksia, esimerkiksi equity-pääoman määrän kasvu ja täten instituutiot eivät enää voisi piilottaa todellisia tuloksiaan ja että myöskin tilinpidon laatu parantisi. Sitten ne, jotka vastustivat ja joilla oli epäilyksiä tämän järjestelmän suhteen, he pelkäsivät, että kansalaiset ehkä väärin tulkitsisivat näitä tuloksia ja että se johtaisi lisäbyrokratiaan. Ja sitten yleisluontoinen päätelmä oli se, että läpinäkyvyys se hyötyisi siitä, jos hieman tarkemmin määrittäisiin, mistä kohdista näiden laitosten tulee raportoida. Kiitos. Kiitos. Nyt voin antaa puheenvuoron esittelijälle, joka on herra Karas, jos hän haluaa. Puheenjohtaja, Toisaalta avoimuus nimenomaan verotuskysymyksissä äh, on asia, jota kansalaiset vaativat vahvistetusti ja se ihan syystä. Ja tällä tavoin luottamus äh, uudelleen rakentuu äh, pankkisektorin, Kuitenkin tässä on kaksi asiaa, jotka olisin nostaa esiin. Tässä kertomuksessa sanotaan, että eri sidosryhmät mielellään haluaisivat lisätukea kun on kyse yksittäisten mm, kohtien tarkasta sisällöstä. Tämä on muotoiltu hyvin epämääräisesti. Tällainen ylimääräinen tuki, jota tässä kertomuksessa mainitaan, se, onko se mahdollista ja jos se on mahdollista, niin miltä se voisi näyttää. Toiseksi, mm, useat pankit ovat rajat ylittävästi toimivia pankkeja, useassa EU-maissa toimivia pankkeja. Kuitenkin jokaisessa valtiossa niiden täytyy julkaista samat tiedot. Tämä kuitenkin tehdään aina eri kaavakkeilla. Tämä on vähän järjetöntä, jos meillä olisi yhtenäinen mm, kaavakepohja, niin silloin meillä olisi enemmän yhtenäisyyttä. Meillä on muutenkin liikaa eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Onko tämä ero näkynyt? Tämä on kysymykseni. Ja harkitseeko komissio, että pankkiviranomaisen kanssa yhdessä se loisi tällaisen yhtenäisen pohjamallin, jotta olisi enemmän vertailukelpoisuutta. Ja sitten teidän kommenttinne Baselista puheenjohtaja. Haluan vain sanoa, että tätä tuen täysin, että Basel ei ole mikään lainsäätäjä, mutta kyllä kovasti muistuttaisin siitä, että EUn jäsenvaltioiden edustajien koordinointi Basel komiteassa. Sitä on vahvistettava, koska välillä sitten sieltä tulee ehdotus Euroopan parlamentille, vaikka meidän on korjattava, vaikka Eurooppa oli siellä paikalla. Joten komission koordinointitehtävä on erittäin merkävä. Komission täytyy koordinoida jäsenvaltioita Basel-komiteassa ja myöskin menettelyn aikana. Sen täytyy kertoa tilanteesta parlamentille tälle valiokunnalle. Me kuulumme Baselin neuvotteluihin mukaan me ja komissio. Emme me ole mikään tällainen korjauskynä sen jälkeen, kun Baselissa on jo jostain sovittu. Kiitoksia. Thank you. That's... Kiitos. Tämä on se syy, miksi tämä valiokunta aikoo nyt tehdä mietinnön nimenomaan suhteesta komission tässä kansainvälisessä foorumissa ja tuon mandaatin demokraattisesta ulottuvuudesta, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys. Edustaja Udo Bulman SNDstä. Minä haluaisin tässä äh, tukea Otmaria hänen päätelmissään, mutta kiittää myöskin komissiota heidän kertomuksestaan ja onnitella siitä, että ovat PricewaterhouseCoopers on äh, valittu ulkopuoliseksi äh, kumppaniksemme äh, auttamaan tässä analyysissä. Tämähän tämä Luxemburg-vuotojen taustalta löytyvä yhtiö ja tietävät asian erinomaisen hyvin sattuneesta syystä. Olen tietysti, tietysti perillä näistä erilaisista poliittisista ulottuvuuksista, mitä tulee maakohtaiseen raportointiin ja samaan hengenvetoon voisin lainata omaa johto, johtopää, omat johtopäätökseni tässä tämän pyörän pöydän keskustelusta ja mitä PVC tietenkään ei vahvista. Eli että näyttää siltä, että korot, kiinnostus lisääntyy kyllä Eh, ja myöskin eh, korkotaso nousee tässä eh, maakohtaisten raportointien seurauksena. Tämä valiokunta on ollut ihan oikeilla teillä, kun se on neuvotteluissaan komission kanssa ja erityisesti neuvottelun kanssa tätä penännyt, kylläkään ollenkaan pitänyt tästä maakohtaisen raportoinnin perusajatuksesta, niin että että tätä kautta sitten saataisiin uutta äh, tuoretta lainsäädäntöä niin ikään syntymään. Niin, ja se, se mitä sitten äh, sido, äh, sidosryhmät suuren yleisön keskuudestakin vaativat ottamaan esityslistalle, ja olen samaa mieltä, huomaamme, että maakohtainen raportointi on, on hyödyllinen ja se tulee sitten se kaikkiin monikansallisiin yrityksiinkin ulottaa, eikä pelkästään rahoituslaitoksiin. Sille, sille tielle olisi hyvä mennä. Ja tässä yhteydessä kannustaisin komissiota mahdollisimman nopeasti tekemään tästä asiasta virallisen ehdotuksen. Thank you. Uh, ECR. No. Kiitoksia. ECR. Ei. ALDE. GUE, kyllä, edustaja Viegas. Em relação às conclusões deste estudo, penso que é óbvio. Liittyen johtopäätöksiin, ne ovat, eh, on aika selvää, että läpinäkyvyydestä on ollut puutetta. Ja täten on tuskin yllätys, että lopputulokset ovat rahoitusmarkkinoilla olleet negatiivisia. Nyt pahoin pelkään, että me keskitymme liikaa tähän perinteiseen skenaarioon, jossa pankkisektorin laitokset toimivat tavanomaisella tavalla näyttäisi siltä, että me olemme sysämässä varsinaisen ongelman syrjään, koska kriisihän syntyi siitä, että asiat eivät toimineet tavanomaisella tavalla kriisin ydin oli varjopankkitoiminnassa, veroparatiiseissa, kaikessa siinä toiminnassa, joka ei näy pankkien taseissa ja näihin meidän tulisi keskittyä. Ekonometriset tutkimukset, jotka osoittavat, että kaikki menee aivan hyvin, niin ne ehkä vaikuttavat ensisilmäykseltä positiiviselta, mutta ne eivät ole kovinkaan olennaisia tässä yhteydessä. Yeah, thanks to... Kiitoksia vihreät. Niin, kiitoksia komissiolle ja PricewaterhouseCoopersille tästä erinomaisesta äh, panoksesta äh, verotuksen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi Euroopassa. Minäkin olin skeptinen, kun sai kuulla, että tämä meni PricewaterhouseCoopersille, mutta tämä yhteenveto, jonka äh, julkaisitte, se on erittäin tasapainoinen ja on hyvä uutinen, että ensi vuodesta eteenpäin Euroopassa meillä on maakohtaisia tietoja kaikista pankeista. Tämä on suurta edistystä. Meillä on ollut keskustelu jo useaan otteeseen parlamentissa siitä, että pitäisikö tämä laajentaa useammalle sektorille, kuten Uudo sanoi. Ja nyt minulla on kaksi kysymystä komissiolle nämä edut, että saada, jotka syntyvät avoimuuden lisäämisestä, jota markkinaosapuolet korostavat ja myös teidän arvionne korostaa, kos on totta pankkien kohdalla, niin mitä se sitten tarkoittaa eh, muiden alojen kohdalla? Aikooko komissio nyt tehdä ehdotuksen muiden sektorien eh, suhteen, koska useimmat näistä argumenteista eh, koskevat myös muita sektoreita. Entäpä sitten tiedot, jotka on välitetty teille vuodelta 2014? Teillä nyt luottamukselliselta pohjalta on nämä tiedot. Aikooko komissio pyytää näitä sifejä mm, että sopiiko niille tämän tiedon julkistaminen, että tietenkään voisi sitä eh, noin vain tehdä, mutta voitte pyytää niiltä lupaa. Tällä tavoin avoimuus myös lisääntyisi. Ja sitten Eh, haluaisin tietää, milloin ensimmäiset tiedot julkaistaan? Milloin voimme odottaa saavamme maakohtaisia raportteja pankkialalta? Kiitoksia. Kiitos EFDD. Haluatteko puheenvuoron? Hyvä. Voimme mennä seuraavaan kohtaan. Eh, mitään lainsäädäntöehdotusta ei ole. Voisiko komissio nopeasti vastata? Minulla oli useampia kysymyksiä. Meidän pitäisi todellakin mennä seuraavaan kohtaan, mutta jos komissio ihan minuutiksi tai kahdeksi saisi puheenvuoron. Ähm. Sen verran vain, että otan lähettää lopusta liikkeelle. Viimeisen, mitä viimeisen kysymykseen ne tulee, eli että milloin seuraava tietopaketti on valmis varmaan 2015 jälkimmäisellä puoleksolla. Tämä ilmoitusvelvoitus lähtee ensimmäinen päivä äh, marrasku- äh, tammikuuta liikkeelle, eli siis loppuvuoteen menee. Äh, miten sitten tulee tämän ilmoitusvelvollisuuden ulottamiseen muille sektoreille? Se on asia, jota varmaan sitten itse tykönämme pohdimme eikä se nyt tullut ensimmäisen kerran esille. Vien sen evä, evästyksenä komissioon. Ja mitä sitten voitaisiin tehdä sen selvittämiseksi ja selventämiseksi, mitä on raportoitava. Nyt olemme sitten todellakin siinä tilanteessa, että kertomus on tehty, raportit on valmistettu, mutta olemme nyt myöskin voineet kenties ryhtyä arvioimaan sitä, että kannattaisiko tätä, onko tässä selvittämisen tarvetta ja onko, olisiko jollain muilla toimilla syytä tätä vielä edelleen kehittää. Odotamme kommentteja muiltakin sektoreilta. Kannattaako sitä sitten todellakin laventaa muille sektoreille? Se on myöskin asia sitten, jota tässä samassa analysoinnin yhteydessä pohdimme. Thank you. Now we can move. Kiitoksia. Ja nyt voimme mennä viimeiseen, mutta yhä yhtä tärkeään kohtaan. Delegoitussäädös ja täytäntöönpanosäädös, jotka koskevat maksuja pankkien elvytys- ja kriisin ja Jotkut neuvottelutiimin jäsenet, minä mukaan lukien, tapasimme Italian valtion 5. marraskuuta. Keskustelimme delegoidusta säädöstä ja täytäntöönpanosäädöksestä ja niiden käsittelyprosessista. Ja meille kerrottiin äh, keskusteluista, äh, joita neuvostossa tällä hetkellä käydään äh, neuvoston työryhmissä ja olimme valmiita mm, olemaan yhteydessä, jotta voisimme koordinoida toimielinten toimen. Ähm, me vielä tarkastelemme varsin varhaisessa vaiheessa tätä. Komissio ei ole vielä pyytänyt neuvostoa tai komissioa antamaan aikaisen vastalauseen tätä delegoitun säädöksen suhteen. Me pidämme näitä kahta säädöstä osana yhtä pakettia, joten meidän oikeutemme liittyen delegoitun säädökseen niitä harjoitetaan myös täytäntöönpanosäädöksen suhteen ja me valiokuntana emme pidä oikein riittävänä sitä tietomäärää, jota saimme liittyen täytäntöönpanosäädöksen kehitykseen, koska lopulta me saimme sitten tietoa lehdotistöltä ja jäsenvaltiota hyvin relevanteista ja arkaluontoisista keskusteluista ja vaihtoehdoista ja epävirallisista asiakirjoista, eikä mitään virallista tiedonantoa ole tälle valiokunnalle annettu, ja näin ei saisi tulevaisuudessa enää käydä. Nyt annan puheenvuoron Gunnar Högmarkille, joka on meidän esittelijämme. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Se mitä sanoitte on hyvin tärkeää ja tästä voimme kaikki olla samaa mieltä. On tärkeää nähdä, että täytäntöönpano säännös kriisinratkaisumekanismissa delegoitussäädös pankkien elvytyksessä ne ovat yhteydessä toisiinsa. En nyt sanoisi, että ne ovat kaksosia, mutta niiden täytyy kuitenkin olla linjassa keskenänsä monestakin syystä koska tässä on kysymys yhdestä sääntökirjasta ja samojen sääntöjen täytyy päteä euroalueella, että myöskin ei-euroalueella, eli koko Euroopan unionissa. Ja minun mielestäni on tärkeää pitää mielessä myös se, että nyt on 11. marraskuuta ja olemassa olevan lainsäädännön takia ja reaalimaailman takia on tärkeää, että nämä kaksi lainsäädäntöä saadaan voimaan ensimmäinen tammikuuta 2015. Me pidimme tässä valiokunnassa kokouksen heinäkuussa, jossa painotin sitä, kuinka tärkeää toimeenpanosäännös ja delegoitussäännös ja kuinka tärkeää on se, että ne ovat linjassa lainsäädäntötekstin kanssa. Sanoimme, että me, siellä täytyy olla suhteellisuutta, mitä tulee riski lähestymistapaan. Ja tuon jälkeen komissio on tehnyt muutoksia, joitakin muutoksia mutta käynnissä olevissa keskusteluissa minä olen painottanut sitä, että on tärkeää tarkastella myöskin parlamentin vaatimuksia ja eri poliittisten ryhmien vaatimuksia ja myöskin niitä keskusteluja, joita täällä käydään. Olen painottanut äh, aika lailla pieniä muutoksia, joilla kuitenkin saataisiin suuria vaikutuksia aikaan ja on hieman sääli, että tässä ei ole toimittu asianmukaisella tavalla. Vaarana on se, että tässä lähdetään poliittisen kunnianhimon perään ja että loppujen lopuksi delegoidut säädökset ja toimenpidesäädökset, niitä ei saada voimaan ja se tietenkin sitten heittää kapuloita lainsäädännön rattaisiin ja se olisi huono asia. Me olemme sanoneet ja haluaisin tässä vaiheessa painottaa sitä, että täytäntöönpanosäännösten täytyy olla linjassa delegoitujen säädösten kanssa ja tietenkin niiden täytyy olla sellaisia, että parlamentti ja tämä valiokunta voivat ne hyväksyä. Ja tämä tarkoittaa sitä, ja mainitsen muutaman asian, jotka on jo mainittu aikaisemmin. Minun mielestäni on hyvä ja tärkeää rajoittaa johdannaisten asemaa. Minun mielestäni tässä voitaisiin keskustella tietyistä rajoista ja sillä saattaisi olla suuriakin vaikutuksia, ei ainoastaan mitä tulee yhteisen kriisiratkaisumekanismin delegoituihin säädöksiin. Minun mielestäni komission täytyisi riskihajonnan suhteen toimia paremmin ja minun mielestäni on tärkeää, että neuvosto toimii paremmin yhteistyössä komission kanssa siinä, kun otetaan rahastoja käyttöön. Puheenjohtaja, en aio nyt mennä tämän syvemmälle tässä asiassa, koska tämä on meille kaikille tuttua asiaa. Tästä on keskusteltu kaikkien eri osapuolten välillä. Ja me painotimme tätä silloin, kun tapasimme, kuten puheenjohtaja mainitsi, kun me tapasimme Italian puheenjohtajamaan edustajat, ja me olemme painottaneet tätä aikaisemminkin. Ja minun mielestäni on sääli, että suht pienet muutokset, joilla olisi saatu suuria asioita aikaan, niitä ei ole vielä tehty. Ja mielestäni on tärkeää meidän näkökulmastamme ja pankkien elvytysmekanismin esittelijänä meidän täytyy todellakin saada aikaan tämä yhteys täytäntöönpano Sanon myöskin sen, että toivoisin neuvoston ja komission lähtevän liikkeelle, jotta mahdollistettaisiin tälle valiokunnalle delegoitujen säädösten hyväksyminen. Suoraan sanottuna jos me emme voi hyväksyä koko menettelyä, niin silloin on välitön vaara siitä, että me emme voi hyväksyä delegoituja säädöksiä, ja siinä sitä sitten ollaan. Eli meidän tulisi välttää tämä poliittinen konflikti ja varmistaa se, että tässä ei poliittiset prestiisit äh, saa niskautetta tulevina viikkoina. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt äh, varjoesittelijä Elisa Ferreira a lot already. Kiitoksia. Tässä vaiheessa on jo aika paljon saatu aikaiseksi teidän ja herra Otmarin tai Högmarkin toimesta. Ja ää, äh, tärkein viesti, joka tästä ulospäin lähtee, on se, että, että on olemassa äh, poliittinen linkki delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanon toimien välillä – jos ajatellaan, miten myönteisesti tämä parlamentti on tähän asiaan suhtautunut ja saattanut, mitä tulee tämän, tämän järjestelmän voiman saattamiseksi ensi vuoden aikana, 2015 vuoden aikana, se tietysti edellyttää huolellista paneutumista yksityiskohtiin, päivämääriin ja tekstin muotoiluihin, niin että me emme parlamenttina sitten nostata mitään suuria kysymyksiä, mitä tähän itse pakettiin tulee ja sen näihin delegoituihin säädöksiin erityisesti. Tässähän ollaan tekemässä tavallaan yhteenvetoa jo sanotustu, sanotusta. Mitä sitten tulee täytäntöönpanosäädösten säädöksen sisältöön, kuten tekin jo sanoitte, tämä parlamentti ei oikein ymmärrä, miksi tässä on näinkin paljon muutoksia vielä tehty tähän tämän sisäisiä muutoksia, pankkiunionin sisäisiä, toimintaan liittyviä sisäisiä muutoksia. Haluaisimme vakauttaa tekstiä ja niin, että se olisi sitten yhteensopiva sekä sen kanssa, mitä me ensimmäisen tason lainsäädäntöteksteissä olemme todenneen. Ja mitä sitten vielä olemme tietäneet, saaneet tietää näistä kriisinhallintateksteistä tarkemmin. Ne mukautukset, joita neuvosto on näihin, tekst- näihin oikeudellisiin teksteihin tehnyt koskien kriisinratkaisumekanismia, ajatellen äh, näiden osastojen äh, yhdenmukaistamista äh, on antanut tuloksena, tulokseksi aika seka, seka, sekavan kokonaisuuden tämän kriisinhallintamekanismin toiminnan ja sitten myöskin valtioiden ja rahalaitosten rahallisen panostuksen välillä 2000 16 kaikki nämä muutokset heti mutualisoitaisiin ja, sit, ja, ja maksutasot sitten määrättäisiin kunkin pankin riskitason perusteella yhteensä sitten summan ollen yli 50 miljardia jos, jos äh, tämä nyt ei ollut mikään vaihtoehto, kuten halusimme, meillä on tällainen kahdeksan vuoden siirtymäkausi, jossa kaikki nämä eri osastot äh, etenevät omaan tahtiinsa. Ja jos ajatellaan äh, pankkien maksusuorituksia, nyt tapahtuvien suoritusten ja sitten jatkossa tapahtuvien suoritusten välillä johtavat sitten epätasapainoon se, sellaisten maiden välillä, joissa sitten taas prosenttiluvut, riskiperusteiset prosenttiluvut ovat alemmat ja toisaalta sitten taas korkeammat. Moni, tämä mutkistaa kokonaisuutta, kun se on jo valmiiksi mutkikas, jos komissio, jos neuvosto tälle tielle lähtee komission ja, ja e, neuvosto lausunnossaan puhuvat korjaavasta mekanismista. Se on hyvin yksityiskohtainen ja hyvin monimutkainen ymmärtää sekin. Mutta, e, mutta kun meillä oli kokous neuvoston kanssa, ymmärsimme, että asia ei vieläkään ole valmis, vaan kehittyy. Ja onko nyt sitten niin, että että, että tällä hetkellä riittää mm, vuoropuhelun ylläpitäminen niin, ettei sitten tulla vaara, vaarantaneeksi tämän kriisin ratkaisumekanismin toimintaa suhteessa sitten siihen panostukseen, joka, jota siihen rahastoon valtiolta ja rahoituslaitoksilta tulee. Se olisi tämän ensimmäisen lainsäädännön tason olennainen tavoite tämän johtopäätöksen olen näistä kommenteista tehnyt kuulemani perusteella. Lopullinen kommenttini on, että jos lähdetään äänestämään, tietysti, se tietysti puheenjohtaja tämän vahvistatte, me joudumme joulukuun täysistunnon viikolla tästä äänestää, jotta tämä lainsäädäntö saataisiin julkaisuvalmiiksi tammikuun alusta. Näin tietenkin tämä edellyttää molemmin puolista tietojen jakamista ja, ja meidän yleissitovassa sopimuksessammehan me toteamme, että ei, ei, ei tästä lähdetä maksamaan ihan mitä tahansa hintaa. Shadow, but... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijälle, mutta meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, joten pyytäisin, että varjoesittelijät puhuisivat maksimissaan kaksi minuuttia. Ne tietenkin vain, jotka haluavat puhua. Ensin Alde, edustaja Valdos, ei, Toirer, mutta varjoesittelijän puolesta, niin. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin nämä kummatkin esittelijät eh, oikein eh, selkeästi Äh, esittivät kysymyksensä ja kritiikkiinsä. Minä haluaisin sanoa tämän vielä vähän selkeämmin ALDE-ryhmän puolesta. Ei voida ymmärtää sitä, että komission ehdotuksessa äh, riskiadekvanssia ei ole otettu siinä määrin huomioon kuin parlamentti päätöksissään on tehnyt. Siksipä kysymykseni komissiolle, miksi ähm, tämä riski väli on paljon suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen ehdotuksessa, miksi sitä ei voida suurentaa ja myöskin kun on kyse painotuksesta eri pilareissa, riskiä ennemminkin aliarvioidaan. Tässähän on Ähm, koolla enemmän merkitystä, mutta onko koko se merkittävä tekijä äh, pankeissa? Se on kyseenalaista. On myös pieniä pankkeja, jotka tekivät hyvin riskialtista äh, kaupankäyntiä. Miksi niiden ei tarvitsisi maksaa tällaisen äh, kriisinratkaisurahaistoon kuin taas sitten suurten pankkien, jotka välttämättä eivät riskialtista kauppaa käy, sen joutuvat tekemään joten miksi komissio ei ole näitä riskikysymyksiä enemmän ottanut huomioon näissä säädöksissä. Kiitoksia. Kiitos. Gue, Fabio De Masi. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Koko ajatus tässä taustalla oli se, että luotaisiin tällainen äh, kriisiratkaisurahasto tasolla yksi. Meidän sanomme yhä että tämä lupaus, että rahastolla veronmaksajat suojataan pankkien konkursseilta tulevaisuudessa, e, ei olla toteutettu. Tämä on liian pieni rahasto, mutta ajatus oli se, että tasolla yksi pankkien maksu perustuu riskiprofiiliin. Se ei ole totta. Sitten tasolla kaksi ei ole pelkästään mukana järjestelmän kannalta relevantteja pankkeja, säästöpankit, joilla on omaa takausjärjestelmänsä tai alhaisen riskiprofiilin pankit ovat myös mukana. Äh, myös sellaiset valtiot, joilla on, sellaiset äh, pankit, joilla on äh, eksplisiittinen valtion takaus. Ja sitten meillä on se ongelma, että hyvin riski altis pankki maksaa kaksinkertaisen summan verrattuna alhaisen riskin pankkiin. Saksassa tämä koskee alle 20 prosenttia saksalaisia säästöpankkeja, ja nyt meillä on tämä erityissäännös, että jäsenvaltiot voivat laajentaa tätä pankkeihin, jos joilla on jopa kolme miljardin euron tase. Tämä tuo pankeille jo 10 prosentin helpotuksen. Tämä on ihan pieni määrä, mutta se mikä meitä tässä häiritsee on, että tässä on tämä vaihtoehtoinen säännös jäsenvaltiolle, että ne pystyvät laajentamaan tätä pienpankkien sääntöä sitä voidaan laajentaa pankkeihin, joilla on eh, yli 300 miljoonan eh, katetut eh, omaisuuserät, mutta yli 300 miljoonan euron tase. Ja sitten tässä on mukana pankit, vielä erät toiset pankit. Tässä on oikeudellinen epävarmuus siis on tehty työtä huolimattomasti ja haluaisin nyt tietää komissiolta, mitä tämä tarkoittaa. Tarkoittaako tämä sitä, että on muutettava tätä tekstiä jos on, niin millainen vaikutus sillä on tähän jatkotoimintaan? Kiitoksia. Tässä en saanut nyt ihan tarkkaa tulkkausta, joten pyydän nyt komissiolta tiedeltä yli 300 katetut katetut talletukset. Oletteko siis tietoisia tästä ongelmasta komissiossa? Niin, EFDD. En halua toistaa kaikkea sitä, mitä eri ryhmien kollegat ovat jo sanoneet, Minun mielestäni riskiä ei riittävästi ole otettu huomioon. Numerotiedot, joita meille näytettiin, jotka perustuvat tietoon, niin ne osoittavat hyvin selvästi, että karkeasti ottaen lukunottamatta hyvin pieniä laitoksia, niin siinä analyysi perustuu kokoon ja riski faktorointi on hyvin rajallista ja tietenkin tämä sotii koko tason yksi testiä vastaan, ja tämä on se perusongelma. Ja tähän liittyy monia asioita, joista kollegat ovat tässä puhuneet, en aio niitä toistaa. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että tässä on myöskin eh, erityinen ongelma eh, promotional pankkien suhteen koska kriisien kautta me olemme perustamassa uusia tällaisia pankkeja, jotka eivät vielä äh, nauti vakavaraisuusdirektiivin poikkeuksista. Ja täten niiden täytyisi myöskin olemassa olevien pankkien lailla olla järjestelmässä mukana vaikka yleensä niillä onkin vakuudet, kuten Fabio Di Masio tässä juuri sanoi. Mutta Tämän lisäksi on kaikenlaisia kysymyksiä. Miksi riski mukautus on niin rajallista, jos tarkastellaan teidän omia numerotietojanne. Ja minun mielestäni tämä ei enää vastaa tason yksi te- testiä ja tekstiä ja se tulisi muuttaa. Sitä ei voida käyttää oikeuttamaan logiikkaa, joka on maajohtoinen. Ja tätä haluaisin painottaa, koska neuvostossa logiikka oli se, että jos maassa on riskialttiimpia pankkeja kuin toisessa maassa, niin silloin säännös, säännöksen suhteen on epäilyksiä, jos maan näkökulmasta joutuu maksamaan enemmän kuin jos pankki on vähemmän riskialttiimpi. Tämä heijastelee sitä ajattelutapaa, josta me halusimme hankkiutua eroon, ja valitettavasti komissio delegoidussa säädöksessään on noudattanut tätä logiikkaa, ja myöskin neuvosto, ja jossa tarkastellaan vain maakohtaisia vaikutuksia, mutta tätä ei kuitenkaan laissa ole kirjoitettu. Now Mr. Faber. Kiitoksia sitten edustaja Ferber. Niin, kiitoksia. Minä yritän puhua ihan lyhyesti olen kyllä yllättynyt, että täällä kuukausi tolkulla myös komission kanssa olemme käyneet keskusteluja. Aina nostamme esiin nämä samat asiat, jotka taas nostettiin esiin. Ja eh, nehän on vain hyvin varovaisesti sinne otettu mukaan. Mutta jos vain katson, että mitä viime viikolla ennen hyväksyntää komissiossa tapahtui, myöskin eh, palveluyksilön välissä konsult konsultaatioissa ja ähm, kabinetin johtajien tapaamisessa niin kyllä siellä oli vartaisaa liikettä, joten miksi me ylipäätänsä täällä keskustelemme, jos mitään siitä, mistä täällä on puhuttu, niin ei oteta huomioon, mutta sitten viime minuuteilla äh, siellä käydään sellaista kauppaa ihan kuin jossain basaarissa, ja minä kysyn itseltäni, että miksi me ylipäätänsä täällä kokoonnumme, jos lopulta sitten käydään sellaista kauppaa. Näistä äh, asioista ihan konkreettisesti risiko, riskin äh, arviointi. Nyt olemme askel askelta päässeet lähemmäksi, nyt olemme 75 prosentin katossa. Äh, tämäkin johtui vain siitä, koska keksimme sen, kun katsoimme ikkunasta ulos vai koska se sai enemmistön komissiossa, mutta ei se ratkaise ongelmaa. Äh, vieläkin riski on olemassa ja tämä on korjattava. Toiseksi riskitekijä. Siitäkin olemme jo tuhat kertaa täällä puhuneet, eihän se voi olla, että että 88 prosenttia katetaan koon perusteella ja sitten halutaan päästä 90, niin sitten vähän lasketaan sinne tänne. Joko riski on se ongelma tai koko. Minun mielestäni riski on se ongelma ja se tasolla yksi jo mainitaan. Ja meillä ei ole mitään tällaista suhdetta kuin kaksosilla, vain äidillä ja tyttärellä. Mm. Eli kriisiratkaisudirektiivi on äiti ja kriisiratkaisumekanismi on tytär, mutta tytären kohdalla unohdetaan ihan kokonaan nämä laskelmat ja aletaan laskelmat uudelleen, koska ei sanota, että riski tai koko tai mitä, vaan ruvetaan katsomaan, mikä maa maksaa kuinka paljon. Eihän siitä ole kyse, kuinka mm, mitä mikäkin maa maksaa, vain jokaisella pankilla on omat riskinsä, ihan sama mikä niiden toimipaikka on. Ja pankki pankeilla ei enää ole tällaista äh, sitoumusta. Tällaiset äh, promotional pankit antavat valtiollista rahaa ja tiettyjä prosesseja varten, käyttävät valtiollista rahaa tiettyjä prosesseja varten, siksi niitä suojataan ja se, että niiden täytyy sitten maksaa vielä taas riskimaksuja, niin sitä en kyllä ymmärrä. Tämä on ratkaistava, koska muuten se on suuri virhe. Lähetän teille, sinulle mielellään tämän lain Nordrhein-Westfalenista. Peter Simon. Sehen, dass ich vorhin äh, der Minä olin äh, aiemmin sitä, sitä, sitä, sitä mieltä siinä vaiheessa luulin, että, että tästä puhutaan äh, eteenpäin kummemmin, että olin lyhyt. Ei, ei tässä, että, että tässä heitetään kiviä ikkun, ikkunoihin tai että, tässä on siitä kysymys, että ensimmäinen tammikuuta saadaan tämä tällaisen toteuttamiskelpoiseksi ja siihen tarvitaan oikeusvarmuuden. Ja se toteutuu vain siinä vaiheessa, jos todetaan, että, että yksittäiset pankit voivat oikeudellisesti valittaa, sit jos ei tätä ole, koska he ei heillä ole mitään oikeusta perustaa heiltä vaadittujen maksujen suorittamiseksi tässä on nimenomaan tämän eh, eh, ykköstason eh, maksut perustuvat artiklan määräykseen, jossa todetaan, että sitä pitää olla yhden prosentin suuruuden taseesta kaikissa jäsenmaissa ja, ja, ja kakkostasossa siihen sitten ole minkäännäköisen vaatimuksen ajatellaan sitten näitä eh, jäsenmaksujen osuuksia, niin että tarvitsemme tällaista hien, hienosääntöä sitten näiden maksujen osu, eh, suhteen, jotka ovat korkeampia, jotka ovat paljon korkeampia kuin mitä riskiarviointi edellyttää. Mm, pikemminkin eh, tässä mennään takapuoli puuhun. Eli missä, missä, missä vaiheessa te sitten näitä perustel, perustelluksi sitten poiketa näistä määräyksistä? komission kannasta riippumatta pyytäisi vielä kerran, että, että me e, haluaisi, että me edellytämme, että tämä oikeusperusta varmistetaan niin, että me e, sitten tule e, myöntyneeksi johonkin sellaiseen, jolla sitten loppupeleissä ei osoittaudukaan olevan minkälaista oikeudellista perustaa. Kiitoksia. Pervans Beres. Euh, Kiitos on hieman paradoksaalista, kun ajattelen, että jos tämä olisi helposti ratkaistava kysymys, niin se olisi jo tasolla yksi ratkaistu. Ja syy siihen, miksi nyt ollaan vaikeuksissa, on se, että sitä ei tasolla yksi onnistuttu ratkaisemaan. Ja nyt tilanne on kiireellinen. Haluaisin kiittää esittelijöitä komissiota ja Italiaa puheenjohtajamaana, koska he ovat lähteneet liikkeelle, jotta löydettäisiin kaikille sopiva ratkaisu ja haluaisin tiettyjen kollegoini kanssa olla samaa mieltä niistä huolenaiheista, joita on tuotu esille parlamentin taholta. Koska kun tässä nyt on lähdetty liikkeelle, niin on tärkeää, että tieto virtaa jatkuvalla syötöllä. Ja nythän tässä edellisessä puheenvuorossa kuulimme, että heti kun on oikeudellista epävarmuutta, niin silloin syntyy väärinymmärryksiä ymmärryksiä mikä ei tietenkään lainsäädännön kannalta ole hyvä asia silloin, kun on kysymys näin tärkeästä lainsäädännöstä. Ehdottaisin, että meidän keskuudessamme meidän ei tulisi sortua syyttelyyn tai ryhtyä puhumaan jäsenvaltioiden erityisistä tai yleisistä eduista olen nähnyt tässä valiokunnassa tavanomaisten menettelyjen ulkopuolella sellaisia toimia, jotka palvelivat tiettyjen jäsenvaltioiden, tiettyjen pankkien eduksi tai haitaksi tai joiden tarkoituksena oli asettaa tietynlaisia pankkirakennelmia etusijalle. Minun mielestäni se, mitä me tasolla yksi laitoimme paperille, aivan erityisesti mitä tulee suhteellisuuteen, turvalausekkeisiin ja pankkien rakenteisiin, vääristymien puutteisiin, niin niiden avulla me pääsisimme tästä tämänhetkistä umpikujasta ulos ja löytäisimme tasapainon riskin hajautuksen ja tasapainon välillä. Ja minun mielestäni se ehdotus, jonka komissio ja aivan erityisesti Italia puheenjohtajamana on tehnyt, se menee oikeaan suuntaan ja toivon mukaan me mahdollisimman pian pääsemme tästä yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Viimeinen puhuja Alan Lamassur. Kiitos puheenjohtaja. Samaan hengenvetoon Pervans Perensin kanssa. Meillä kaikilla on hieman epämiellyttävä olo tämän asian suhteen, koska jos me otamme huomioon ne maksut, joita pankit joutuvat maksamaan, niin siinähän on kysymys verosta. Ja tietenkin neuvostossa, mutta myöskin parlamentin sisällä koetetaan käyttäytyä kuin rouva Thatcheri. Sanotaan, että haluan rahani takaisin, eli halutaan varmistaa se, että minun pankkini eivät maksa enemmän kuin joku toinen. Ja tässä kuitenkin puhutaan eurooppalaisesta yleisedusta. Tämä on huomio, jonka teimme jo silloin, kun keskustelimme tästä ensimmäistä kertaa komission kanssa pari viikkoa sitten, ja tuolloin komissio vastasi meille sanomalla, että kyseessä on ongelma, jonka se tulee hoitamaan toimenpääsäädöksen yhteydessä, mutta mitä tulee delegoituun säädökseen, komissio haluaa pitää kiinni tietyistä puhtaasti objektiivisista kiistattomista kriteereistä. Eli se tapa, jolla komissio nyt vastaisuudessa osoittaa meille, että toimeenpanosäädöksessä, kuten delegoidussa säädöksessä, komissio todellakin ottaa huomioon nämä kiistattomat kriteerit, joilla ei ole vaikutusta etu ja asettaa tietyt pankkirakennelmat tietyissä maassa etusijalle niin tämän täytyy olla sellainen järjestelmä, että me voimme jokainen vaalipiirissämme selittää, että tämä on täysin luotettava ja yleistä eurooppalaista etua palveleva järjestelmä. Kiitoksia. Nyt komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut äh, äh, kunnioitettavat jäsenet tätä parlamentissa ilmaisivat yllätys, yllätyksensä. Minä voin yhtyä tämän yllättyneiden rintamaan, koska nämä delegoidut säädökset ovat tällä kertaa aiheuttaneet hämmästyttävän vilkasta keskustelua komission neuvoston puheenjohtajan ja tämän valiokunnan puheenjohtajan välillä esimerkiksi. Muistaakseni kun viimeksi toinen päivä lokakuuta tavatessamme sovimme erityisesti mitä tulee parlamentin rooliin tässä toiminnassa. Komissio on muuttanut näkemystään näistä delegoidusta säädöstyksistä merkittävästikin verrattuna vaikkapa siihen, mitä Högmark ja Ferreira ensimmäisessä versiossaan aikoinaan kesäkuussa ja joulu, sitä käsiteltäessä heinäkuussa ilmaisivat emme halua sellaista hyväksyä, että sanotaan, että mitä me ehdotamme, sitä ei koskaan oteta huomioon. Emme me sellaista sana, sanamuotoa voi niellä. Se, mitä me herra Lamassu äsken totesi aivan oikein, että tässä näyttää, näyttää valitsevan melkoista ristivetoa myöskin teidänkin välillänne, teidän keskuudessanne, eikä nyt ole suinkaan ole niin, ettei sitä koskaan oteta huomioon. Kun me olemme mielestämme laatineet erittäin tasapainotetun, huolellisesti mietityn delegoinnun säädöksen, missä aivan erityisesti painotetaan riskien merkitystä. Tältä osin tästä ei kannata nyt enää kauheasti puhua. Neuvosto, komissio on tehnyt tehtävänsä ja nyt on sitten parlamentin rooli joko hylätä tai hyväksyä tämä delegoitu säädös sitten ja katsoa, että onko sinne teidän, eli teidän kantaanne riittävästi otettu huomioon. Näistä kaikista asioista on jo pitkään keskusteltu. Esimerkiksi Alden nimissä e-, esiintynyt henkilö mainitsi nämä e-, e-, eri keskustelut, joita on syyskuusta asti käyty. Ja myöskin missä on viitattu sitten näihin lukuihin, jotka ovat teillekin olleet tarjolla ja luettavissa Meistä tämä on hyvin johdonmukainen, oikea ykköstason täytäntöönpano. muistaakseni, muistaakseni silloin läsnä ollut ALDE-ryhmän edustaja ei tätä asiaa millään tavalla kontestoinut. No niin sitten täytäntöönpanosäädöksestä sananen. Muistan, että, ja kuten herra Lama Suurkin muistutti, että kun edellisen kerran tässä, tästä asiasta tässä yhdistelmässä keskustelimme tästä delegoidusta säädöstä, annoin ymmärtää, että kaikki euro, euro, euroalueen maksut perustuisivat, perustuisivat yhden prosentin kokonais bruttokansantuoteosuuteen aiheuttaisivat aika moista epätasapainoa jäsenmaiden välillä. Mutta sitten päätettiin, ettei äh, delegoidussa säädöksessä sellaista huomioitaisi, kun ei kuulukaan ottaa huomioon, vaan siinä on kysymys pelkästään riskin määrään perustuvasta maksuosuudesta. Mutta äh, toisaalta sitten jätettiin, jätettiin kuitenkin avoimeksi äh, mahdollisuus tarttua jonkun jonkinlaiseen siirtymäkauden järjestelyyn. Se, sitten to, todettiin, että silloin halutessanne voidaan aina tästä sitten käydä keskustelua. Tuolloin sovittiin. No, nyt sitten tämän delegoidun säädöksen säädö, täytäntöpanosäädöksen puheenjohtaja korjaa. luonnos on hyvä, hyväksytty jotta siinä uskossa, että komissio todellakin näyttää näin sitoutuneisuutensa tämän koko paketin täytäntöönpanoon ja toteuttamiseen. Ja tämä täytäntöönpanoasetus nyt sitten varmaankin tällä, tällä viikolla hyväksytään juuri siinä muodossa, kun se periaatteessa hyväksyttiin jo 21. päivä lokakuutakin. Olette huomanneet, että että, että sisämarkkinat säilyisivät toimintakykyisinä. Me olemme kaikki nämä tällaiset olennaiset säännöt sitten tähän täytäntöönpanoasetukseen mukaan ottaneet, koska haluaisimme, että, että, että pankkiunionilla ja jäsenmailla tätä kautta olisi mahdollisimman vähän liikkumavaraa ja näistä tavoitteista liukumisvaraa. Näinpä 99 prosenttia säädöistä ovat delegoidussa säädöksissä, mistä parlamentin luulisi olevan pelkästään tyytyväinen. Pääseikka, joka on tässä täytäntöpanosäädöksessä esille tulee, on nimenomaan tämä poikkeama. Kuten äh, edustaja Ferreira juuri huomauttikin, me olemme laatineet sellaisen järjestelmän, joka heijastelee tämän sektorin tai tämän lokeron maturisaatiota, tahtia. Tässä maailmassa, jossa tämä alkuperäinen eh, ehdotus olisi käytössä, jossa olisi yksi, yksi yksittäinen rahasto ilman mitään tällaista lokerointia, minkälaista siirtymäkauttakaan ei tarvittaisi ja tämä mutualisointijärjestelmä etenisi niin kuin etenisi ja pankit joutuisivat sitten siemokautumaan. Mutta semmoisessa maailmassa me emme nyt elä. Tämä nyt tietysti parlamentin mielenmukaista, eikä komissionkaan, mutta neuvottelujen tuloksena kuitenkin meille tuli sitten järjestelmä, jossa on tällainen kahdeksan vuotta kestävä lokerointijärjestelmä – ja jossa näitä lokeroita sitten äh, pikkuhiljaa yhden, yhdenmukaistetaan, mutta ei kovin vauhdikkaasti. Tässä, tässä yhteydessä on, äh, täytyy miettiä se, että, että mitkä yhdenmukaistetaan alusta alkaen, eivät, eivät ole lokerot, vaan maksut. Äh, miksi, miksi jotkut valtiot eivät sitten saisi tätä rahaa käyttöönsä kun taas toiset saisivat näiden lokeroiden perusteella. Komission mielestä äh, olisi järkevää todellakin yhdenmukaistaa sitten tämä, tämä äh, maksujen laskentaperusteet samaan tahtiin, kun näitä äh, maksuja myöskin sitten käytettäisiin. No, samaan hengenvetoon voidaan todeta, että tässä on kysymys neuvoston täytäntöönpanon asetuksesta – ja neuvoston asiaan se sitten muokata haluamansa näköiseksi ja sisältöiseksi. Parlamentilla tietenkin on tähän omat näkemyksensä, jos ajatellaan koko, koko paketti ratkaisua ja siihen mahdollisesti tulevia teknisiä lisäyksiä, jos näin toivotaan. Joka tapauksessa minun mielestäni meidän mielestämme koko tämä paketti tässä vaiheessa on aika vahva ja, ja, ja pikkuhiljaa sitten lähenee tätä tavoitetta, eli että kaikki osastot ja lokerot ovat yhdenmukaiset. Reply needed to the rapporteurs. Kiitoksia. Nopea vastaus, jos tarvitaan esittelijöille. Otmar? No ei tässä varmaankaan vastauksille ole tarvetta. Tästä täytyy keskustella parlamentin sisällä ja mielestäni on viisasta, kun neuvosto hoitaa tätä täytäntöönpanoa säädöskysymystä, niin kuuntelee parlamentin mielipidettä. Tällainen yhteys olisi saatava aikaiseksi ja toivon mukaan meillä tulee olemaan mahdollisuus, kun tarkastelemme delegoitujen säädösten ja täytäntöpanosäädösten tuloksia, niin voisimme keskustella tästä. Tämä vaatii ponnisteluja kaikilta osapuolilta. Kiitos. Lisa Ferreira. Kiitoksia Elisa Ferreira. Comment. No ihan viimeinen kommentti. Tämä vaatii paljon ponnistelua kaikilta osapuolilta, kuten herra Högmark juuri sanoi. ja odotan, ettei tule mitään viime hetken muutoksia, jotka asettavat parlamentin hyvin vaikeaan tilanteeseen, johon emme halua joutua, mutta niin voi käydä, jos emme saa vakaata ehdotusta erityisesti kriisiratkaisumekanismin suhteen, jossa kaikki näyttää vielä muuttuvan niin, että voimme äänestää näistä kahdesta tekstistä yhdessä ja pitää kiinni tästä paketista niin, että se toimii ensimmäinen tammikuuta 2015 lähtien. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on ollut tärkeä keskustelu. Haluaisin Rager Sanille sanoa, että meillä oli todella suuri määrä keskusteluja eh, ennen delegoidun säädöksen hyväksyntää ja arvostimme sitä kovasti ja eh, tunnustan myös sen, että useat kysymykset, jotka parlamentti nosti esiin, löytyivät tekstin muutoksista, ei tietenkään kaikkia. Ja loogista on, että on eri näkemyksiä täällä valiokunnan sisällä siitä, onko otettu huomioon äh, riski laskentamallissa tarpeeksi. Me olemme täysin tietoisia siitä, että nyt on äh, kyse siitä, että tarkistamme Onko tämä täytäntöönpanosäännös, joka komissiosta nyt menee neuvostoon, pitää kiinni sellaista tilanteesta, että 99 prosenttia määräyksistä ovat tässä delegoidussa säädöksessä, ja sitten meillä on mekanismi, jota pystytään arvioimaan, mutta logiikan kannalta tämä ainakin on niin, pitää olla tällainen rinnakkaisuus siirtymisestä direktiivistä mekanismiin, joten komissio on aina hyvä löytämään ratkaisuja, arvostamme sitä. Nyt meidän ongelmamme on se, että jos meitä pyydettäisiin eh, tällaista eh, aikaista eh, vastalauseen jättämättä Siis sitä, että aikaisessa vaiheessa sanomme, että emme jätä vastalausetta, niin emme voi hyväksyä sitä, ellei sitten täytäntöönpanosäädös ole vakaa ja sitä ei muuteta. Sitten kun saamme lopullisen tekstin neuvostolta, olemme valmiita, kuten Högmark sanoi, antamaan panoksemme, jotta tämä koko järjestelmä astuu täysin voimaan silloin, kun sitä tarvitaan. Joten hyvin tarkkaan. Seuraamme tätä keskustelua, joka nyt on sekä neuvoston käsissä, joten toivotan tervetulleeksi sen asian, että neuvosto haluaa keskustella kanssamme, koska tämä on meidän ennakkoehtomme. Te olitte siis oikeissa monissa asioissa, mitä sanoitte. On vielä eräs asia, jonka minä nostin esiin, nostin sen esiin valiokunnan nimissä, että tietyssä vaiheessa tiedon siirtyminen näistä konkreettisesta ratkaisusta, josta keskusteltiin että miten ratkaistaan tämä asymmetria direktiivin ja mekanismin välillä, niin tämä äh, tiedon välitys katkesi ja me saimme kuulla joistakin seurauksista ja ratkaisusta toisista lähteistä, emmekä sieltä, mistä se olisi pitänyt saada se tieto. Tämä on ainoa kommentti, joka minä vielä halusin nostaa esiin. Oliko teillä vielä asia liittyen kohtaan 3 asian 300. Edustaja Gersan Olivier. Sinä tiedät, että kun nostimme esiin tämän kysymyksen eh, määritelmästä 300 miljoonaa katettuja joukkovelkakirjoja, voisitko ehkä täydentää vastausta tässä asiassa? Toki puheenjohtaja myöskin tätä kommenttia ne laajemminkin. Niin, nämä eh, eh, eh, me olemme hyvin, hyvin perille tästä koko asiasta ja täytyy myöntää, että tämä viime he, he, hetken versio ei nyt ole ihan paras mahdollinen muotoilultaan. Et, to, todellakin tässä on nyt tällainen kommervenki, että, että, että pankit, joiden, joiden tase uupuu 300 miljoonasta, eivät hyötyisi siitä, että tämä järjestelmä olisi heidän käytössään. Ensinnäkin, jos on jonkinlainen ongelma ja lakimiehet tätä setvivät, totesivat noin alustavasti, että tämä näyttäisi, näyttäisi epäjohdonmukaiselta tekstiin tämä täytyy vielä jollakin tavalla saada, mutta jos ei saada, niin mikä jää tämän ongelman mittasuhteeksi sitten? Mehän puhumme tässä lähinnä kuudesta, kuudesta laitoksesta, no, neljästä sadasta, mutta tietenkin ne ovat yhdessä ja samassa jäsenmaassa, kuten tiedetään. Mutta e, ensinnäkin pyrimme tämän ratkaisemaan teksti, tekstiä täsmentämällä, mutta jos tämä ei onnistu. Ehdottaa, tulemme ehdottamaan neuvostolle pontevasti, että se sitten otetaan täytäntöönpanosäädöksessä huomioon, koska tämä asia sivuaa vain yhden jäsenmaan, pankkiunionin jäsenmaan laitoksia. Ja sitä kautta sitten ei vaikuttaisi enää muihin. Kiitoksia. Nyt voimme varmaan päättää tämän Äh, asian käsittelyn. Tämä oli hyvin eläväinen keskustelu, että oli hyvä asia, että tämä valiokunta otti käyttöön tämän äh, kohdan, jossa käsitellään delegoituja säädöksiä. Kiitoksia komissiolle osallistumisesta ja kollegoille. Ja nyt menemme kohtaan neljä esityslistalla, joka on keskustelu herra Thomas Viiserin kanssa. Tervetuloa. you. Okay, let's start immediately. No niin, aloitetaan heti. Tämä on viimeinen keskustelu Thomas Wieserin kanssa hänen tehtävässään. Hänellä on useita tehtäviä, mutta tässä tehtävässä, jossa hän on Euroopan tilastohallinnoinen antavan lautakunnan puheenjohtaja, ESGABin puheenjohtaja päätarkoitus on esitellä Eskabin kuudes vuosikertomus Euroopan äh, tilasto äh, tieteiden käytännessääntöjen täytäntöönpanosta Eurostatissa ja Euroopassa yleensä. Ja herra Viisor äh, tulee varmasti puhumaan myös raportteista ja suosituksista, jotka liittyvät, jossa on ehdotuksia liittyen Eurostatin ylemmän johdon nimittämiseen ja erottamiseen, joten tämä liittyy tähän trilogiin tilastosäädöksistä, joka on nyt jumissa johtuen juuri tästä asiasta. Joten nyt annan heti puheenvuoron Tuomas Viiserille 10 minuuttia. Thank you very much. Uh, thank you very much for... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia äh, kutsusta ja kiinnostuksesta Eskabin äh, kertomukseen. Kuten sanoitte, tämä on viimeinen kerta, kun minulla on mahdollisuus äh, olla täällä. Ja kuten tiedätte, Eskabin roolia meillä on vain yksi luonnollinen liittolainen, ja se olette te mm, tietenkin tendenssi, jos antaa neuvoa hallinnointikysymyksistä, joka ei yleensä ole tervetullutta, niin sitten näkemykset usein eroavat, jos sen näin voin sanoa. Tämänvuotinen vuosikertomus käsitteli ainoastaan Eurostatia. Teimme vertaisarvioinnin tuosta instituutiosta. Meillä oli tällainen kokonaisvertaisarviointi, jossa katsoimme kaikkia kansallisia tilastoinstituutteja. Tämä on siis toinen kerta, että tällaisen vertaisarvioinnin teemme. Kuten kansallisella tasolla yritimme olla mahdollisimman kansallisten menettelyjen rinnalla. Tämä kertomus perustuu Eurostatin vastauksiin tällaiseen itsearviointilomakkeeseen. Me kävimme paikan päällä ja teimme haastatteluja. Mukana oli Sharon Bowles, tämä valiokunnan entinen puheenjohtaja, komissio sen Shemeta mm, komissiosta myös. Ensimmäinen tulos oli se, että Eurostat on hyvin toimiva tilastokeskus. Jännitteitä on eurooppalaista tilastojärjestelmä, jotka äh, mielestämme osittain, siis osittain johtuvat äh, Eurostatin äh, kaksinkertaisesta tai kolminkertaista roolista. Se on osa komissiota, jolla on aloiteoikeus, tämä on komission perinteinen rooli. Toisaalta sitä voidaan pitää tässä eh, erityisjärjestelmänässä eh, ikään kuin tällaisena primus inter pares eh, tilastokeskuksena ja sillä sen rooli on paljon enemmän tällainen neuvoa antavampi kuin yleensä komission pääosastolla on. Ja tämä kaksinkertaista roo, kaksinkertainen rooli on sellainen, että kansalliset tilastokeskukset etsivät aina välttämättä ymmärrä, ja meidän on ehkä tätä jotenkin kehitettävä. Kuitenkin kumppanuusongelmia on erityisesti, kun on kyse tilastoista, jotka liittyvät Euroopan keskuspankkijärjestelmään. Niillä on eri, erilainen rooli ja joskus ne elävät ihan omaa elämäänsä. Se, mitä huomasimme, ovat, on, että Eurostatin vahvuus liittyy olemassa oleviin oikeudellisiin välineisiin. Niitä on vahvistettu käytännössääntöjen hengen mukaisesti. Eurostat on sitoutunut laatuun. Se on sitoutunut erittäin hyvin siihen. Ja se panee täytäntöön harmonisointia toja metodeja ja sillä on erittäin laadukkaita työntekijöitä. Olemme antaneet 16 parannusehdotusta tai suositusta. Käyn ne läpi aiheittain. Meillä on neljä suositusta, jotka liittyvät lainsäädäntöön, joka koskee Eurostatin ylemmän johdon rekrytointia ja erottamista. Sitten meillä on suosituksia säädös kehyksistä, tässä on kyse ähm, tasapainosta, äh, puitelainsäädännön ja täytäntöönpanosäädösten välillä. Sitten meillä on jotakin suosituksia äh, laadusta, metodologiasta ja menettelyistä. Sitten meillä on kaksi suositusta tiedon välittämisestä. Tässä on kyse äh, julkaisu kalenterista, sitten eh, suositus liittyen tiedotuksesta käyttäjille ja muutama suositus liittyen koordinointiin. Eurostattia eh, on tietenkin kuultu tämän eh, menettelyn aikana ja sille annettiin mahdollisuus vastata meille. Ja ainoastaan yhdessä asiassa se on selkeästi eri mieltä kuin me näistä suosituksista, ja tämä ei ole mikään yllätys, että se koskee näitä suosituksia liittyen rekrytointiin ja erottamiseen. Sitten ehkä muutama sana vielä viimeaikaista kehityssuuntauksista. Tämän kertomuksen laatimisen lisäksi me myös Olemme käsitelleet kysymyksiä tietyissä kansallisissa tilastojärjestelmissä ja tilastokeskuksissa, myös Euroopan tilastojärjestelmässä. Tämän vuoden syksyllä julkaisimme kaksi suositusta. Yksi suositus korostaa Eurostatin riippumattomuuden merkitystä – ja rajanvetoa Eurostatin ja eurojärjestelmän välillä. Tässä on vähän rajanveto-ongelmia ollut. Ja toinen kysymys oli suositus, joka annettiin Saksan viranomaisille liittyen Saksan osavaltioiden ylemmän johdon nimittämiseen ja käytännesääntöihin. Miksi olemme näin tehneet? Me olemme aina kannattaneet vahvoja kansallisia tilastokeskuksia ja sitä, että nämä tilastokeskukset olisivat riippumattomia. Ja on yksi asia, jota ei poliittisesti oikein riittävästi huomioida, nimittäin, että heti kun tilastoista tulee Äh, tärkeä osa taloudellista päätöksentekoa. Ajatellaan nyt esimerkiksi ähm, ohjausjaksoa tai muita tällaisia kysymyksiä, niin niistä tulee poliittinen äh, osatekijä, äh, poliittinen variaabeli. Ja Tällaisen prosessin kautta poliittinen painostus tilastotieteilijöitä kohtaan vahvistuu ja sitten tietoa ei tuoteta ja välitetä enää niin riippumattomasti kuin ennen. Ja tämä on asia, josta meidän on oltava tulevina vuosina yhä enemmän tietoisia. Meidän täytyy suojata tilastokeskuksia ja vahvistaa niitä. Eskapia on, ESCAP on luotu 6-7-8 vuotta sitten syntyneen tilastokriisin seurauksena useissa jäsenvaltioissa on tapahtunut edistystä, mutta tämä on hyvin herkkä tasapaino. Ja kuten aluksi sanoin, niin mielestäni on ainoastaan yksi toimielin, joka on ESCAPin ja Eurostatin luonnollinen liittolainen, ja se on tämä parlamentti. Päätän tämän alustuspuheenvuoroni, en vain sen, vaan myöskin kauteni ESCAPin puheenjohtajana tämän kolmivuotiskauteni näiden kolmen vuoden aikana. Olemme olleet riippumaton ääni, joka on puoltanut näitä käytännessääntöjä. Olen kiitollinen siitä tuesta, jota olemme näinä vuosina saaneet parlamentilta. Uutta Eskapin tiimiä luodaan tällä hetkellä. Mm. On ehdotettu, että herra Martti Hetemäestä Suomesta tulisi uusi puheenjohtaja. Hän on valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Helsingissä ja Hänellä on pitkä ja ansiokas ura talouspolitiikan koordinoinnissa ja monien muiden asioiden lisäksi hän on usein monetta vuotta ollut EFSEN tilastokomitean puheenjohtaja. Neuvoston ehdokkaat, nimittävät ehdokkaat tulevat todennäköisesti olemaan herra Kopsch ja rouva Martin Guzman toiselle kaudelle ja herra Giovannini ensimmäiselle kaudelle. Ja odotamme tietenkin, että parlamentti tulee täydentämään tätä tiimiä yhtä monella ja yhtä pätevällä jäsenellä. Joten meillä tulee olemaan vuoronvaihto ja suuntaantava keskustelu tammikuussa ja toivottavasti tämän parlamentin ja ESCAPin yhteistyö tulevina vuosina tulee olla yhtä hyvää ja yhtä hedelmällistä ja yhtä myönteistä Euroopan tilastojen riippumattomuuden kannalta. Ja minulle jää vielä 10 sekuntia puheaikaakin jäljelle. Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon kaikesta tästä yhteistyöstä tämän parlamentin kanssa. Ja tämä parlamentti on ja tulee tukemaan Eskabia ja eurooppalaisen tilastojärjestelmän vahvistettua itsenäisyyttä. Ja nyt tietenkin tulemme täydentämään Eskabin kokoonpanoa. Ja nyt annan sitten puheenvuorot EPPstä ensimmäinen puhuja Iltiko Kalpelts. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos. Minä en voikaan puhukaan Unkaria nyt. Sain tässä äsken kuulla, että teknisestä ongelmasta johtuen meillä ei ole mitään aktiivi e, Unkaria. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tilastotiede on olennaista demokraattiselle prosessille ja hyvälle hallintotavalle. Luottamus eurooppalaiseen tilastointiin on aivan yhtä tärkeää. Ensinnäkin eh, meidän pitää palauttaa yleisön luottamus eurooppalaiseen tilastointiin. Sen vuoksi herra Viiserin ehdotukset ovat oikein hyviä, koska tätä kautta saadaan uudet puitteet tilivelvollisuudelle. Tilastot ovat hyviä, jos ne ovat hyödyllisiä. Sen vuoksi niiden pitää olla ajan, ajanta, ajantasaisia, helposti saatavilla ja niiden tulee perustua hyviin tietoihin. On niin ikään tärkeää, että tilastot ovat luotettavia ja niitä voidaan tarkistaa, että ne voidaan tarkistaa ja voidaan todeta niiden perustuvan luotettaviin tietoihin. Sen vuoksi olenkin yhtä mieltä sen kanssa, että meidän ei tule so- sorkkia kansallisten tilastotoimistojen työtä, työhön, ellei meillä ole todella hyvät syyt näin tehdä. Meidän pitää tar- tarjota heille välineet, teknistä tukea, ja sen jälkeen me saamme vertailukelpoisia ja hyödyllisiä tilastoja. Haluaisin tässä yhteydessä niin ikään korostaa sitä, että jos kansallinen tilastotoimisto, tila, tilastoelin välittää tilastoja, jotka kenties ovat epä, epäluotettavia, meidän pitää reagoida. Meidän tulee varmistaa kansallisten tilastotoimistojen tietojen ja tilastojen luotettavuus. Niin ikään meidän on taattava tilastojen kerääjien riippumattomuus ja näiden virastojen johto, johton valinnan tulee tapahtua avoimesti. Ja jos näin ei näytä tapahtuvan, meidän pitää kyetä reagoimaan. Meidän on mietittävä äh, tätä asiaa järjestelmän kokonaisuuden kautta, koska äh, äh, tilastojen pitäminen kansallisella, alueellisella, paikallisella, eurooppalaisella tasolla. Tietojen pitäisi kaikilla tasoilla olla puolueettomia ja luotettavia ja riippumattomia tietenkin kaikesta poliittisesta pelistä. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, että mehän alumme, ala, elämme nopeasti muuttuvissa, muuttavassa maailmassa ja ja tilastointi e, meille kertoo näistä e, muutoksista. Meidän pitää tilastointia jatkuvasti uusia, pitää ajan tasalla hyväksyä uusia e, tilastojen, tilastointimenetelmiä ja, ja pitää vahvistaa esimerkiksi sisämarkkinapilaria. Samoin meidän on tarjottava tehokasta seurantaa sisämarkkinoiden toiminnan su- suuntaan. Ja kuten sanottu vielä, vielä kerran, tilastoinnin pitää olla luotettavaa, hyödyllistä ja helposti saatavilla olevaa. On tällaiset online-tietokantojen ja painetun aineiston lisäksi me tarvitsemme tietoa, esillä tietoa myöskin eri tavalla esitettynä, ei pelkästään lukuina, vaan kenties esimerkiksi jo, jo jonkinnäköisenä graafisena esityksenä tai suullisena esityksenä. Ja lähdetään siitä, että meitä on 500 miljoonaa täällä Euroopassa ja aika harvat, harvat heistä ovat korkeasti koulutuneita, mutta siltikin heidänkin pitäisi näitä tilastoja kyetä käyttämään. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron ST-ryhmän edustajalle, myöskin esittelijä tilastoasiassa Ykbaye. Kiitos puheenjohtaja. No, tässä jo tuli mainituksi, että tilastotiedot ovat äärimmäisen tärkeitä meille sekä mitä tulee tiedon laatuun että läpinäkyvyyteen ja tässä läpinäkyvyydessä ja laadussa tietenkin Eurostatin riippumattomuus on olennaisessa asiassa, asemassa. Tässä kiinnitettiin huomiota rekrytointiin liittyviin suosituksiin ja sanottiin, että Eurostatin nimitysmenettelyt täytyy mainita lainsäädännössä ja että näiden kilpailujen täytyy olla avoimia. Ja me olemme tässä valiokunnassa työstäneet tätä asiaa. Voisin olla samaa mieltä kanssanne ainakin siitä, mitä tässä vuosikertomuksessa sanottiin, mutta haluaisin mennä vielä hieman pidemmälle. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette näistä asioista, koska minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla täytyisi olla Eurostatin sekä sen johtajan riippumattomuudessa sanon, sanan varaa, jotta varmistettaisiin se, että tässä ei poliittiset syyt pääse peliin mukaan eli pääjohtajan nimitysmenettely. Mitkä teidän mielestänne ovat niitä muutoksia, joita järjestelmään tulisi tehdä? Minkälainen mekanismi meillä täytyisi olla, että Eurostatin riippumattomuus taataan? Alustuspuheenvuorossa puhuitte myöskin painostuksesta, jota tilastotieteilijöihin kohdistuu. Haluaisin tietää tästä hieman lisää ja haluaisin tietää, minkälainen järjestelmä tähän tulisi luoda. Ja sitten haluaisin vielä viitata viimeisimpään Eurostatin tutkimukseen, jossa tarkasteltiin köyhyyttä Euroopan unionissa 2013. Tilannehan on hyvin huolestuttava ja Eurostatin äh, raportti äh, osoittaa, että nämä säästötoimenpiteet ovat nimenomaan iskeneet äh, lujimmin köyhimpiin. Ja haluaisin tietenkin tässä vetää yhteyden ajankohtaisiin asioihin ja Luxembourg Links-ilmiöön. Eli miksi emme laatisi samantyyppistä äh, raporttia verotuksesta, pääomista, maakohtaisesti ja yrityskohtaisesti tällaista etuisuuskäytännöstä, koska äh, siitä kyllä kävisi ilmi, kuinka välttämätöntä olisi ryhtyä verotuksen harmonisointiin ja tällä voitaisiin äh, tehokkaalla tavalla taistella verokiertoa vastaan, koska veronkiertohan on kaikkien maiden kannalta erittäin huono asia. Eli onko Eurostatilla tähän liittyvää tietoa, voisiko Eurostat äh, suorittaa tällaista analyysiä, äh, tai onko tällaisia analyysejä tehty, mutta niitä ei ehkä ole julkistettu. Haluaisin tästä saada hieman lisätietoa. Ja sitten teknisempi kysymys äh, ESA-normeista 2010 nämä normit minun mielestäni eivät ole investointien kannalta hyviä. Voi olla, että se johtaa investointien laskuun ja tämä tietenkin vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen. Minun mielestäni näillä normeilla ei oteta huomioon paikallisviranomaisten, paikallisten ja julkisviranomaisten investointeja ja heidän investointitarpeita. Ja tässä minun mielestäni on kaksi teknistä ongelmaa. Ensinnäkin julkishallinto ei voi jakaa investointia koko vuodelle, ikään kuin yksityistä henkilöä pyydettäisiin maksamaan ostettu talo kerralla. Ja tällöin joudutaan ottamaan velkaa ja tämä on tietenkin huono asia. Sitten lainakulut ja se tapa, jolla ne siirretään kirjanpitoon, siellä ei ole minkäänlaista tulokohtaa kiinteistöille ikään kuin sosiaalisesti tuetut asunnot, joita paikallisviranomaiset ovat rakentaneet, ikään kuin se olisi ikkunasta ulos heitettyä rahaa, koska sitä ei oteta missään huomioon. Ja tästä tietenkin syntyy vaikeuksia. Minun mielestäni nämä aiheuttaa metodologisia ongelmia. Niillä tulee olemaan vaikutuksia paikallisyhteisöihin. En nyt tässä sano, että tulisi antaa mille tahansa paikallisviranomaiselle täydet oikeudet investoida haluamallaan tavalla, mutta täytyisi kuitenkin ottaa huomioon julkisviranomaisten äh, asema investoijina näissä tilanteissa. Eli haluaisin tietää teidän mielipiteenne tästä ja onko teidän lautakunnassanne jo tällaista aiheesta puhuttu ja tulisiko tällaisia investointeja äh, pitää ei velkoina, vaan investointina ja ottaa ne kirjanpidossa sellaisena huomioon. Ja sitten aivan viimeinen kysymykseni teidän viimeinen puheenvuoronne ja minä olen uusi edustaja, eli tämä on minun ensimmäinen puheenvuoroni tähän aiheeseen liittyen, eli haluaisin prosentuaalisesti tietää viimeisen kolmen vuoden aikana, kuinka paljon, kuinka suuressa määrin teidän lautakuntanne suosituksia on noudatettu, onko niillä ollut todellista vaikutusta, kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja ECR-ryhmästä Stanislav Odzok panie przewodniczący. w rozporządzeniu dotyczącym Kiitoksia. Asetuksessa eurooppalaisista tilastoista kansallisten tilastokeskusten riippumattomuus on yksi avainvaatimuksista. Kysymys siis, uskotteko, että nämä ehdotetut muutokset ottavat huomioon tarpeiset välineet tilastojen hallinnoimiseksi, jotta meillä olisi päivitettyä tietoa Euroopassa. Uskotteko, että näiden muutosten kautta kansallisten tilastokeskusten johtajien riippumattomuus taataan, kun ne tekevät päätöksiä metodeista, prosesseista, standardeista ja menettelyistä. Ja tilastojen eh, julkistamisen aikataulusta ja sisällöistä, kun on kyse Euroopan tilastoista. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt ALDE-ryhmästä Nils Turvalds. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Isoisäni oli tilastotieteilijä, Törnqvist-indeksin luoja. Hän oli aika tyy, tyy, tyy, tyytymätön äh, äh, tilastoinnin tilaan yleisesti. Monet äh, maat näyttävät esimerkkiä siitä, miten tilastointia käytetään väärin. Esimerkiksi Kreikka on e-, ehkä tästä kaikkein näkyvin esimerkki. aikoinaan Eurostatille annettiin ihan täysin harhaan johtavia tietoja. Ja siellä asianomainen henkilö on nyt oikeudessa. Miten paljon tänä vääristelyä esiintyy? Yes. Kiitoksia Guesta Miguel Diegas. Bem, <clears throat> não é demais sublinhar a importância do Eurostat e do Sistema Estatístico Europeu, que fornece então uma vasta, um vasto conjunto. Haluaisin korostaa Eurostatin ja tilastojärjestelmän merkitystä koska tilastot ovat hyvin tärkeitä eh, taloudellista ja poliittista keskustelua varten. Kansalaiset tänä päivänä eh, osaavat paremmin käyttää näitä eh, asiakirjoja ja pystyvät paremmin käyttämään näitä tietokantoja, kiitos internetin. Euroopan toimielinten työssä tämä on tärkeä erityisesti, kun ajatellaan eurooppalaista ohjausjaksoa. On myös tärkeää nostaa esiin, että tämä on hyvin monimutkainen tehtävä. Emme me ainoastaan kirja ylös ja tallenna näitä tietoja, vaan täytyy myös tietää, miten näitä tietoja käytetään. Niitä täytyy määritellä kriteerit. On hyvin vaikea varmistaa täysi objektiivinen puhtaus tilastoissa. Se on mahdotonta. Kyllä ne ovat aina vähän jonnekin päin kallellaan, vaikka kuinka haluamme tehdä niistä riippumattomia objektiiveja. Tämä on erittäin monimutkainen aihe ja se muuttuu. Nyt on esimerkiksi laskettu uudelleen VKTL kansallinen VKTL Ja tällä on myös vaikutuksia äh, rahapolitiikassa tätä on muokattava ja tämä vaikuttaa rahapoliittisiin malleihin joihin nämä tilastotiedot päätyvät. Kiinteistökysymykset ovat erittäin monimutkainen ala eurooppalaisessa ohjausjaksossa, kun katsotaan, miten, moni, miten eri tavoin asiaa käsitellään eri jäsenvaltioissa. Tämä monimutkaisuus kuuluu järjestelmään ja se on vain hyväksyttävä ja pystymme sitä hallinnoimaan ainoastaan, jos meillä on luottamusta, jos julkisuudessa luotetaan meidän tilastokeskuksiimme. Muussa tapauksessa meillä on vakavia ongelmia edessämme. Riippumattomuudesta ähm, kertomuksessa on puhuttukin. Äh, tämä nousee esiin kansallisten keskusten kohdalla, mutta kun ajatellaan Eurostatia, niin haluaisin tietää, mitkä kriteerit ovat eh, aiheuttaneet nämä viittaukset kertomuksessa, niin sitten leikkaukset. Tietenkin eh, taloudellisilla leikkauksilla on vaikutusta. En usko, että kukaan pystyy kieltämään, että Eurostat ja Euroopan tilastokeskus eh, eivät tilastojärjestelmä eivät voi muuta kuin kasvaa. Muuta tietä ei ole, koska tehtävä on niin monimutkainen. Miten tämä sitten sopii yhteen näihin ehdotettuihin leikkauksiin? Millainen vaikutus näillä leikkauksilla on? Millaisiin toimenpiteisiin voimme eh, ryhtyä tällä valiokunnassa, jotta voisimme varmistaa, että järjestelmä toimii täysin? Kiitos. Kiitoksia. Eh, edustaja Sven Giegold. Ja, Herr Wieser. Herr Wiese. Äh, vielleicht können Sie uns helfen, wie man äh, sich. Niin. Äh, äh, äh, äh mit, mikä se, teidän, teidän seura, seuraajanne, niin, nimi on vähän vieraampi, te ette ole kyllä ihan tuttu, mutta, mutta varmaankin ihan suhtautuu vakavasti tähän. Niin, Tämä tänä vuonna eh, näyttää olevan ensimmäinen kerta niin, että ensimmäinen kerta 2012 jälkeen, että, että tiettyjä ja tällaiset si, ö, mahdolliset sidonnaisuussuhteet joudutaan ö, selvittämään. Esimerkiksi val, valtion velkaantumisen suhtaan on jatkuvasti pyrkiä löytämään keinoja valtionvelan lyhentämisen Tämä äh, yksi suosituin keino on tämä private Partnered partnership, eh, jossa sitten tietysti äh, valtio, valtio osallistuu näihin investointeihin, vaikkei ne välttämättä olisikaan niin hyödyllisiä. Eh, mutta kunhan, kunhan ollaan Maastrichtin kriteerien mukaisesti liikkeellä, eh, on, tässä olisi tärkeää saada lisää näkyvyyttä ja haluaisin tietää teiltä, miten pitkällä tässä ollaan, millä tavalla jäsenmaat ovat valmiita näitä mahdollisia sidonnaisuussuhteita sitten hoitamaan. Ja välttämättä kaikki toimijat eivät aina tiedä, millaiset riskit näissä hankkeissa on. Onko tässä mahdollisuus sitten tätä toimintaa Euroopan tasolla jotenkin konsolidoida ja yksi, saattaa avoimemmaksi, koska sen olemme mielestäni velkaa kansalaisille, ettei sitä valtio velkaa sitten pyritä tällä tavalla lakaisemaan näkymättömiin matona. Minkälaisia ongelmia tässä työssä vielä näette? Thank you. I... Kiitoksia. Minulla on listallani vielä Burkhard Baltz. Burkhard, haluatko puheenvuoron? Sama puheenvuoro. Sydämiset kiitokset puheenjohtaja haluaisin palata yhteen näistä äh, asioista, jotka mainitsitte. Vuosikertomuksessa sanotaan, että riippumattomat ja äh, korkeatasoiset äh, tilastokeskukset eivät ole vielä ihan täysin viety läpi kaikkialla – näettekö te tendenssiä, että tilastot ja tilastokeskukset eivät ole riittävän riippumattomia ja miten varmistetaan, että tilastoilla on tilastollinen arvo eikä niistä tule poliittinen arvo? Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Viiserille 10 minuuttia loppukommentteja ja vastauksia moniin näihin kysymyksiin. Thank, thank you very much. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin painottaa sitä, että minä olen Esgabin puheenjohtaja. Eli tässä on kysymys hallinnoinnista. Me emme ole tilastollinen neuvoa antava lautakunta ja tästä syystä me hoidamme meta-asioita. Me emme väkerrä näiden numerotietojen kanssa, vaikkakin monet, itse asiassa kaikki kollegani, heillä on tilastotausta. Ja jotkut heistä ovat olleet johtoasemissa tilastolaitoksissa. Pyrin käymään nämä kysymykset läpi esitysjärjestyksessä. Tietenkin voin ryhmittää tietyt yhteen. Ensimmäiset julkilausumat ja implisiittiset kysymykset, jotka liittyvät nimitysten korjaamisiin tai tietoihin kansallisissa tilastolaitoksissa – Pääasia tässä alkaa ja päättyy valinta- ja nimitysmenettelyyn kansallisissa tilastolaitoksissa ja myöskin korkeimman johdon valintaan ja nimitykseen ja sen taustalta löytyvät yksin omaan pätevyyteen liittyvät seikat. Ja tässä ehkä ennakoin, odotan lisäkysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Luonnollisestikin, kuten yleensä tämän tyyppisissä menettelyissä, niin siellä eivät aseet savua. Tällaisia savuavia aseita ei ole. Tilastollisesti merkittävä ryhmittäminen – kansallisissa tilastolaitoksissa on esimerkiksi saattaa johto erota, kun uusi hallitus astuu tehtäviinsä. Me seuraamme näitä asioita ja joka ikisessä tapauksessa me saamme selityksen, koska me emme ole rikostutkinnallinen yksikkö, enkä halua, että meistä sellainen tuleekaan. Me uskomme sen, mitä meille sanotaan. Ja sitten voidaan tietenkin esittää kysymys siitä, että mitä me voisimme tehdä enemmän. Me ennakoimme sitä julkisuutta, jolla on merkitystä. Ja sen tarkoituksena on saada laadukas valintamenettely, mahdollisimman hyvä sellainen. Sitten se, että tämä vaikuttaisi tietoihin. Meillä ei ole minkäänlaista todistusaineistoa tästä, eikä ole edes epäilyksiä, että tällaista olisi tapahtunut nyt, kun Kreikan tilastotiedot on siivottu. Eli tässä on pääasiassa kysymys nimitysmenettelystä. Ja jos sallitte, me emme, meillä ei ole epäilystäkään komission nimittämien henkilöiden pätevyydestä ja integriteetistä ja herra Rademaherin tapauksessa meillä on huippujohtaja. Eskabissa me, hän teki meihin suurin, suuren vaikutuksen johtamistaidoillaan, mutta myöskin siitä, kuinka syvällisesti hän koko tämän tilastoalan tuntee. Me haluamme varmistaa sen, että myös vastaisuudessa tämän tyyppiset nimitykset perustuvat pätevyyteen. Jos tästä keskustellaan komission kollegojen kanssa, niin he vastaavat, että no meillä on se järjestelmä, mikä meillä on, ja minä vastaan heille, että kyllä, mutta kiertojärjestelmänne ei varmista sitä, että seuraava Eurostatin pääjohtaja, sellainen hän joku päivä tulee eteemme, ei ole varmuutta siitä, että seuraava pääjohtaja on tilastoasioissa Rademahin äh, kaltaisella pätevyystasolla. Ja tietenkin sitten voidaan esittää argumentteja siitä, että Eurostat on komission pääosasto, mutta pääasiassa tässä kuitenkin tulee ottaa huomioon hallinnolliset johdon taidot. Mutta Eurostat on eurooppalaisen tilastojärjestelmän keskiössä – ja sen täytyy johtaa esimerkillänsä monella alalla. Eli tällä tavalla minä tämän asian näen. Miten tähän sitten päästään? En halua tähän mennä. Minun mielestäni tätä ei tulisi liikaa politisoida. Tämä, tämä tässä piilee vaarana. Tästä voi, tämä voi politisoitua. Meillä täytyisi olla riippumaton valintamenettely. Tämä on minun vastaukseni ja kaikki pääjohtajan ympärillä pyörivät kysymykset ja kiertoon liittyvät kysymykset, rekrytointimenettelyihin liittyvät kysymykset, niillähän varmistetaan tämä laatu sekä Eurostatin että kansallisten tilastolaitosten kohdalla. Sitten Täällä esitettiin kysymys, herra Torvalds esitti kysymyksen, kuinka vakavia ongelmat ovat. Sanoisin, että tietyt kansalliset tilastolaitokset niiden kohdalla on sellainen olo, että vaikkakaan ihan viimeisen kirjaimen saakka käytännessääntöjä ei noudateta, niin riippumattomuuden taso on korkealla ja vääristyksiä ei tapahdu. Sitten on tilastolaitoksia, joista tulee kieltämättä sellainen olo, että nimitys ja uudelleen nimitys tai pettymys – joka liittyy johtajakysymyksiin, ne sattuvat yhteen poliittisen syklin kanssa. Tässä siis puhun kansallisista tilastolaitoksista, mutta en halua mainita mitään maata nimellä, mutta me olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä. Meidän on muistettava, että kansalliset tilastojärjestelmät, siinä ei ole kysymys yhdestä ainoasta tilastokeskuksesta, vaan usein on alueellisia tilastokeskuksia ja mitä alueellisemmalle tasolle mennään, niin sitä vahvemmaksi tulee tunne siitä, että nimitykset perustuvat ehkä siihen, että ihminen on päässyt alueellisesta, alueellisen byrokratian ulkopuolelle eikä niinkään tilastollisiin pätevyyskysymyksiin. Eli tämä on myöskin asia, joka täytyy pitää mielessä. Tässä ei siis ole kysymys ainoastaan kansallisen tason tilastolaitoksista. Eurooppalainen tilastojärjestelmä ei millään muotoa ole vaarassa, mutta joissakin maissa asiat ovat paremmalla tolalla kuin toisissa. Sama pätee myöskin rahoituskysymykseen tilastojärjestelmissä – me olemme vakuuttuneita siitä, että Eurostat on onnistunut ja onnistuu ja tulee onnistumaan äh, budjettileikkauksissa ja henkilöstöleikkauksissa. Me olemme vuosien saatossa haastatelleet kollegojamme, kun he tulevat luoksemme ja me käymme kahdenvälisiä keskusteluja – tiettyjen kansallisten tilastolaitosten kanssa ja kysymme nimenomaan, miten te äh, hoidatte tämän tutkimuskysymyksen. Tietyissä maissa paineet ovat olleet kovat ja tilanne on ollut hankala, mutta yleisesti ottaen sanoisin, että budjettiongelmat eivät ole olleet suurimmassa osassa jäsenvaltioita liiallisen raskaita. On tiettyjä maita, sanotaan nyt vaikka niin, että niiden PKT on keskitason alapuolella. Ja en nyt haluaisi kutsua niitä uusiksi jäsenmaiksi, koska jäseniä jäseniä ne ovat olleet jo vuosikausia. Mutta joka tapauksessa näissä maissa äh, rahoitus ja palkkatasot ovat sellaisia, että niillä ei pystytä takaamaan jatkuvaa laatua henkilöstössä. Sitten täällä esitettiin montakin kysymystä muihin asioihin liittyen. Minun ei ehkä tulisi niihin yksityiskohtaisesti mennä, mutta haluaisin herra Bajelle sanoa, monet kysymyksistänne tulisi esittää ehkä Eurostatille eikä Eskabille. talouden ähm, ikuinen piirre on se, että investoinnit sinällään eivät ole hyviä tai huonoja. Esimerkiksi sijoitukset koulutukseen, jos palkataan opettajia, niin se on investoimista äh, inhimilliseen pääomaan. Ja sitten täytyy miettiä sitä, kuinka yhteiskunnallisesti tuottava sijoitus on jos ehkä esimerkiksi moottoritietä, siihen laitetaan uusi asfaltti. Mutta jos esimerkiksi vakauspaketti tuo mukanaan huomattavia poikkeuksia, niin ei sillä niin suurta merkitystä ole, mutta me olemme taloustieteilijöinä tietoisia siitä, että tapa, jolla investointeja hoidetaan, ei aina ole täysin asianmukaista. Me epä, elämme epätäydellisessä maailmassa myöskin tilastollisesti. Eli tämä ei liity ainoastaan ESAan vuodelta 2010, vaan se oli jo edellisessä versiossa ongelma. Ja tästä syystä on tärkeämpää, että tarkist, tarkastelemme todellisia talouspolitiikan prioriteetteja jäsenvaltioissa, emmekä niinkään tilastotietoja. Ja sitten samaan tapaan edustaja Giegoldin kommentti, vastuut. No tietenkin siellä on puutteita, mutta ESA 2010 ainakin onnistui valottamaan monia vastuita, jotka pikkuhiljaa oli sysätty hallituksen ulkopuolisille yksiköille. Jos esimerkiksi katsotaan velan suhdetta PKT ESA 2010, niin monet yksiköt ja niiden velkataso on luokiteltu yksityiselle sektorille, vaikkakin kysymys oli julkisen sektorin veloista. Monissa tapauksissa rautatiet, sairaalat ja niin edelleen tulivat tässä kyseeseen. Eli minun mielestäni tässä on tapahtunut edistystä, mutta tämä ei ole tilastollisesti vielä täydellistä teidän mainitsemanne yksityisen ja julkisen kumppanuus, niin se on tilastohallinnoinnin ulkopuolelle kuuluva asia. Siinä ehkä enemmän on kysymys tilastotieteen läpinäkyvyydestä. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että kaikki nämä asiat yhdessä varmistaisivat sen, että tilastotiedoilla voi olla hyvä, merkittävä rooli talouspolitiikan indikaattorina, ei muuttujana. Mutta poliittisessa eurooppalaisessa järjestelmässä, josta puuttuu poliittista työntövoimaa tilastoasioissa, niin meidän täytyy entistä enemmän käyttää hyväksi monimutkaisia sääntöjä ja aina on olemassa vaara ja täten tarve siitä, että meidän täytyy olla valppaita. Ja lopuksi voin vain toistaa sen, että todellakin luotan teidän apunne, kun tätä valppautta itse harjoitan. Kiitoksia oikein paljon. Pysymme valppaina. Kiitämme teitä yhteistyöstä näinä vuosina. Ja Toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä äh, seuraajanne kanssa. Muistamme tuon nimen, mutta odotamme tietysti virallista tiedonantoa. Äh, ja olemme aloittaneet äh, myös jo menettelyn parlamentin kolmen jäsenen nimittämiseksi. Tässä vaiheessa odotamme kirjallisia kommentteja koordinaattoreilta ja sitten annamme puheenjohtajakokoukselle nämä nimet etenemme. Ja toivottavasti e, pystymme tilastokysymykset saattamaan päätöksen ottaen huomioon myös kriteerinne. Olen samaa mieltä kanssani tästä. Ja e, kiitoksia teille, herra Viiser. Ja nyt kahden minuutin kuluttua meillä on äänestys. Okay, colleagues, let's start with the vote. No niin, hyvät kollegat, aloitetaanpa äänestyksellä. Hyvät kollegat, voimmeko tarkistaa, että äänestyskoneet toimivat? Äänestys alkaa, teemme tarkistusäänestyksen, äänestys alkaa, teemme tarkistusäänestyksen. Tämä on testi. Olkaa hyvä ja äänestäkää.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 äänestyksen. No niin, voimme mennä varsinaiseen äänestykseen. Elisa Ferreira. We go actually into the vote, I... Ennen kuin siirrymme äänestykseen, niin haluaisin tehdä selväksi, koska tätä ei mainita äänestyslistassa SD-ryhmän kannalta. Raja menee siinä, jos kompromississa A ja kompromississa Puhuja korjaa kompromissi A ja C, jos sana provided uh, that all legal means of appeal have been exhausted, niiden puolesta äänestetään. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki menettelyt, uh, jos ne täytyy käyttää, että ennen kuin sanktio voidaan ottaa käyttöön, niin tämä tarkoittaa sitä, että oikeusvarmuutta ei ole eikä ole mitään järkeä asettaa asioita tällaisiin puitteisiin. Eli halusin tämän tässä tehdä selväksi. Pahoittelen, että sanoin tämän etukäteen, mutta tämä on läpinäkyvyyden kannalta parempi näin. <laughs> Tämä oli minun tarkistukseni, TPP e kannattaa. No, selittääkseni, mitä tässä sanottiin, SND pitää vain äänestyksenä äh, kompressi A toista osaa, se on miinus minulle jäsenenä, mutta siis SND-ryhmän pitää avain äänestyksenä toisen osan hylkäämistä, selittääkseni mitä Elisa sanoi. Nyt äänestämme Case Swinburnin mietinnöstä Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Se raukoja, jos sitä ei hyväksy, se hyväksytään, mutta 14 sitä ei hyväksytty. meidän on äänestettävä tarkistusta neljä. Kyllä äänestämme. Ja vielä kerran tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman näitä sanoja, jotka Elisa myös luki puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Meidän täytyy varmaan tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Yksi kollega vielä. Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19 suullisella tarkistuksella, joka minun on luettava. Luen tämän tarkistuksen. EKPn seuraamukset kuluu EKPlle Täällä joku vastustaa suullista tarkistusta. Neljä jäsentä vastustavat. Missä nuo neljä jäsentä ovat? Yksi. Me tarvitsemme neljä. Kaksi. Kolme. Ei meillä ole neljä jäsentä joten luen tämän tarkistuksen. Kun EKP harjoittaa valvontaa toimintaansa ja kerää tilastoja, niin seuraamuksien menettely kuuluu rahastolle. Puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Sitten äänestämme alkuperäisestä tarkistuksesta puolesta vastaan. Uudestaan tarkistetaanpa tämä. Äänestys alkaa. Tarkistus 19 ilman suullista tarkistusta. Hylätty. Tarkistus 20 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa toisesta osasta. Hylätty. Hyvä on. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Koneäänestyksen tarkist- äh, äänestys alkaa. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Sitä voidaan äänestää ainoastaan, jos 21 hyväksytään, joten sitä ei voi tukkaan äänestää. Sitten kompromissi B puolesta 22. Siitä voidaan äänestää ainoastaan, jos 21 on hyväksytty, ei päinvastoin. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Jos se hyväksytään, korjataan kieliversio näin voitte lukea sen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme tästä tekstistä näin muutettuna. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten meidän täytyy äänestää tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta, 24 vastaan, ei tyhjiä. Sitten menemme toisen mietintöön. Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi suullisella tarkistuksella, jossa sanotaan mei sen sijaan, että sanotaan shall puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 on vedetty pois. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 ja 12 on vedetty pois. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 on vedetty pois. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Tarkistetaan 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Sama enemmistö, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Päättyy. Kyllä, hylätty. Tarkistus 18 teknisellä korjauksella puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19.20 on vedetty pois. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksenä tästä tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 6 vastaan, 2 tyhjää. Nyt äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta, 8 vastaan. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Ja hyvä on, päätämme kokouksen. Ja kello kolme jatkamme jälleen.